Jó napot kívánok, kedves képviselőtársaim! Megkérek mindenkit, hogy... Eh, Hyvät naiset ja herrat! Haluaisin tavoittaa kaikki oikein sydämellisesti tervetulleeksi ja pyytäisin kaikkia istuutumaan jotta voimme jatkaa töitä. Vielä kerran sydämellisesti tervetuloa tänne kokoukseen ja pyytäisin, että valmistaudutte heti jatkamaan äänestyksiä. Me olemme esityslistan kohdassa 48. Tuomioistuin, vastuuvapaus, EUn yleinen talousarvio. Tarkistus yksi. Äänet puolesta. Vielä kerran siis esityslistan kohta 48. Tuomioistuin. Ensimmäinen tarkistus puolesta. Ki Elenevon. Vastaan. Tyhjää. Hylät. Ja seuraavana päätös puolesta. Ai anteeksi. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Koneäänestys alkaa siis. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten eteenpäin. we can uh, vote uh, amendment number one? No, no. Yes. Uh, no, this uh, amendment is covered. Yes, the amendment one. Yeah, A Júri egyes számú módosító javaslata. Ki az, aki támogatja? Júri yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Júri kaksi Sopisiko teille, jos äänestäisimme juuri kahdesta juuri seitsemään yhdessä? Jos kukaan ei vastusta, ehdotan, että äänestetään näin äänet puolesta. Vastaan siis tarkistuksesta kaksi tarkistukseen kuusi. Six uh, yes. On paragraph 15. Uh, uh, siis tarkistus 6 kohtaan 15 siihen asti. Tehát blogban szavazunk az utolsó módosítójavaslat kivételével, ki az, aki igen. Siis seitsemän yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus seitsemän puolesta Siis kohta 16. Tarkistus 7. Viimeinen puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Ja sitten koko tekstistä koneäänestys. Äänestys alkaa. Lezárom a szavazást. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sydämestä onnittelut esittelijälle. Esityslistan kohta 49, tilintarkastustuomioistuin. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seuraavana päätösehdotus näin muutettuna koneäänestys. Lezárom a Äänestys päättyy. Sosialistiryhmässä on yksi ääni liikaa. Siellä on nyt yksi ääni liikaa. Koskaan ei voi olla meitä liikaa ja aamulla oli yksi liian vähän. No, minä en nyt äänestä toistaiseksi. You wanna go? yeah, okay, okay. As allowed. Az előterjesztést eh, elfogadtunk, rátérünk a további módosító javaslatokra. Eh, kérdezem, hogy eh, ki az, aki támogatja, hogy a kettes számú módosító javaslattól a tízes számú. Kenelle sopii se, että äänestetään tarkistuksesta kahdesta kymmeneen yhdessä? Me emme saaneet oikein englannin tulkkausta juuri siinä välissä, kun te puhutte ja sitten kuuluu käännös. Menee vähän aikaa. Can I help? Miten voin auttaa? Herato tulmaculas? Toimiiko nyt tulkkaus? No yritetään vielä kerran. Josko tämä toimisi? Nyökkäilisittekö, jos kuulette tulkkauksen? Jos tulkkaus toimii, niin voidaan jatkaa. Sopisiko teille, että äänestäisimme tarkistuksesta kaksi tarkistukseen kymmeneen asti yhtenä ryhmänä? Sopiiko? Ei. Joku vastustaa, eli äänestetään yksi kerrallaan tarkistus kaksi. Äänet puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää, Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus kuusi puolesta. Tässä on ilmeisesti tapahtunut virhe. Tarkistus kuusi nyt siitä hänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. hylätty. Ja nyt tarkistus seitsemän. Ei, vaan tarkistetaan. Tarkistus kuusi. Kone Äänestys äänestys alkaa. Szavazás lezárom. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksyttä. Tarkistus. Ei vaan tarkistetaan koneäänestyksellä. Tarkistus 9 koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää. Minusta tuntuu, että se on hyväksytty, mutta tarkistetaan varmuuden vuoksi. Koneäänestys alkaa. Kohta 12 tarkistus 10. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 12a, tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ja näin muutettu päätöslauselma koneäänestyksen äänestys alkaa. Szavazást lezárom. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana esityslistan kohta 50. Yleinen talousarvio, talous- ja sosiaalikomitea. Vastuuvapaus 2011. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksyttyä. Näin muutettu päätösehdotus. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten muut tarkistukset. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi ja kuusi on vedetty pois. Tarkistus seitsemän. Siihen on suullinen tarkistus SED-ryhmän puolelta näin muutettuna. Äänet puolesta. vastaan. tyhjä Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjä nyt jo äänestäjät ovat väsyneet. ja näe ihan hyvin tätä, joten äänestetään koneäänestyksellä tarkistuksesta kahdeksan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan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 Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää Minusta tuntuu, että tämä on hyväksytty, mutta tarkistetaan vielä. Koneäänestys alkaa. Tarkistus 18. Edustaja Sonikin tarkistusäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 19. Puolesta vastaan tyhjää hyväksyttyä. Tarkistus 20. Edustaja Jäljellä Senderiltä. Suullisen tarkistuksen kerran äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 21. Puolesta. Vastaan ja hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja viimeisenä tarkistus 24 puolesta vastaan ja hylätty. Nyt äänestetään näin muutetusta päätöslauselmasta. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana esityslistan kohta 51, vastuuvapaus 2011, alueiden komitea, tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Koneäänestys vastuuvapaudesta. Äänestys päättyy hyväksytty. Seuraavana päätöslauselmasta. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan Palataan nyt vielä tarkistukseen kaksi. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Szavazás lezárom. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt näin muutettu päätöslauselma. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kontra sitten kohta 52 seuraavaksi. Euroopan oikeusasiamies. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Vastuvapaudesta. Mm, koneellinen äänestys, olkaa hyvä. äästys päättyy. Hyväksytty. Sitten päätöslauselma tarkistukset. Kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan hyväksytty. Viisi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän. Puolesta vastaan tyhjää No, tarkistetaan vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 7. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kymmenen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja näin muutettu päätöslauselma. Koneellinen äänestys, olkaa hyvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten viimeiseksi mennään äänestämään Euroopan tietosuojavaltuutetusta ja vuoden 2011 vastuuvapauden myöntäminen. Tarkoitus yksi puolesta vastaan tyhjää, ylätty. Sitten äästään koneellisesti ehdotuksesta. Äästys alkaa. Äästys päättyy. Hyväksytty. Sitten seuraavaksi muut tarkistukset. Libe 2. Puolesta. Libe 2. Tartus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale viisi hän herra Sonikin tarkistus, tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja vielä lopuksi tarkistus Libe 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestämme vielä koneellisesti muutetusta päätöslausuma luonnoksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt hyvät kollegat, näin äänestyskierros on tältä päivältä käyty läpi. Kiitokset teille ja onnittelen kaikkia esittelijöitä ja kiitän myös työntekijöitämme sihteeristössä. Number 46. Yes, now is the study. The yes. presentation of the study. Kedves képviselőtársaim, azonnal folytatjuk. No kollégat sitten seuraavaksi jatketaan. Esityslistallamme eteenpäin mennään seuraavaan kohtaan. Se on tutkimusaiheesta hallinnollista suorituskykyä koskevat erot jäsenvaltioiden välillä EUn perinteisten omien varojen takaisin perinnässä. Tämä tutkimus tullaan täällä esittelemään teille ja tämän jälkeen meillä on keskustelukierros vielä tähän. Ja annan puheenvuoron ensin kollega Delangelle. Thank you, uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Ik, uh, Kiitos paljon puheenjohtaja. Puhun hollantia. Me siirrymme nyt sellaiseen ongelmaan, joka on melko monimutkainen. Kyse on perinteisistä Euroopan unionin omista varoista ja kuten jokainen tietää, tämä on se puoli, josta pitäisi saada meille riittävästi budjettia, perinteisiä omia varoja. Jos ei ole riittävästi, niin pitää saada – kansallisia jäsenmaksuja, eli mitä vähemmän, kan, mitä vähemmän perinteisiä omia varoja saadaan perittyä takaisin, miten ne saadaan perittyä takaisin. Eli jos näitä ei saada perintöä takaisin, pitää maksaa enemmän kansallisista budjeteista, eli meidän pitää olla tarkkana siinä, miten saadaan perittyä takaisin perinteisiä omia varoja. Ja koska minä en tunne ihan viimeistä pilkkua myöten näitä asioita, meillä on nyt asiantuntijoita selvittämässä tutkimusta, mitkä jäsenvaltiot pärjäävät hyvin, mitkä vähemmän hyvin, ja mitä budjetin valvontavaliokunta voi oppia tästä. Mitä voimme oppia niiltä mailta, jotka hoitavat asian tässä yhteydessä paremmin kuin muut, ja minkälainen taloudellinen merkitys sillä olisi, jos kaikki toimisivat yhtä hyvin kuin huipputekijät tässä. En halua käyttää liikaa aikaa, mutta tässä nämä puitteet, joissa tämä tehtävä on annettu tutkijoille, ja nyt voimme kuunnella niitä, jotka ovat tämän tutkimuksen tehneet, toteuttaneet sen, ja saamme kuulla, mitkä ovat tutkimustulokset. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Parancsoljanak, meg is adom a szót a tanulmány készítőjének. Annan saman tien sitten puheenvuoron. Niille, jotka esittelevät tämän tutkimuksen. Painakaa sitä nämä na, nappia siellä. Niin. Minun nimeni on James Spence ja opetan maisteri äh, opiskelijoita Sciences Poossa Pariisissa. Ja kollegani on Hans Davis, hän varmasti esittelee itse itsensä. My name is Hans. Nimeni todellakin on Hans Davids. Olen äh, Hollannin veroviraston äh, entinen virkamies. Olen erikoistunut petokseen ja rikokseen ja äh, sen jälkeen siirryin toiseen työpaikkaan, jossa toimin aivan samoissa tehtävissä. Olen toiminut Euroopan komissiossa, DG-budjetissa ja Olafissa kahdeksan vuoden ajan. DG-budjetissa äh, työskentelin nimenomaan omien varojen perintäasioiden parissa ja Olafissa niin ikään rikoksen, rikosten ja petosten parissa. Kun lähdin komissiosta, aloitin kaupallisen aloitteen autan Ähm, jäsenvaltioita takaisin perintäasioissa. Euroopan budjetti tulevat sokerimaksuista, äh, tullimaksuista ja mm, äh, näistä arvonlisäveroista. Tästä meillä on myös BKT STLään perustuva osuus. Se on kaikkein suurin osuus ollut vuonna 2011, 68 prosenttia. On myös muita tuloja, kuten edellisten vuosien ylijäämät, eurovirkamiesten verot ja niin edespäin. Tulojen ja menojen täytyy olla tasapainossa, ja tässä raportissa puhutaan ainoastaan perinteisten omien varojen keräämisestä – PKTL-kontribuutio on tällainen tasoittava erä, joten muut, perin, mitä vähemmän perinteisiä omia varoja jäsenvaltiot maksavat, sen enemmän kannetaan tätä BKTL-kontribuutiota. Eli jos yksi ei maksa omaa osuuttaan tai riittävästi, niin muut sitten kantavat kortensa kekoon. Nämä luvut tulevat vuoden 2011 talouskertomuksesta edessänne olevassa tutkimuksessa on käyty, käytetty julkista, julkistettua tietoa. Me siteeraamme lähteitä kautta linjan. Ne sisältävät muun muassa EUn budjetin rahoituskertomukseen, Olafin äm, tietoja ja niin edespäin. Myös petoksen torjunta kertomuksen keskuksen tietoja on mukana, samoin kuin ähm, varainhoitovuosien tilitietoja. Me olemme myös lainanneet täällä kunkin jäsenvaltion maksamia äh, omia varoja äh, jäsenvaltioittain. Nämä tiedot ovat komission omilta sivuilta ja ne antavat kaikkein ajankohtaisinta tietoa. Perussopimus edellyttää, että Euroopan unionin ähm, taloudellisia etuja suojellaan. Komissio on noudattanut sellaista politiikkaa, että se äh, pyrkii jäljittämään tapauskohtaisesti anomalioita, äh, jopa tuomioistuimeen vie ja tällä on ollut myönteisiä tuloksia. Unionissa on tietysti yhteiset puitteet tullimaksujen keräämiseksi, mutta jäsenvaltioiden tulliorganisaatiot ovat erilaisia, niillä on erilaiset oikeudelliset toimivallat käytänteet ja tehtäväkenttäkin on erilainen. Eli kun käytetään tullimaksujen maksuista saatavilla olevaa julkista tietoa, niin olemme huomanneet, että näissä tiedoissa on eroja – ja jäsenvaltioiden tehokkuudessa tullimaksujen keräämisessä on eroja. Puhun tässä perfo, performanssista, eli performanssit eroavat keskenään. Ja seuraava kysymys kuuluukin, Mistä tämä omien varojen keruuprosessi koostuu perinteisten sellaisten? Me olemme yksilöineet viisi eri vaihetta. Nämä viisi eri vaihetta edustavat samoja vaiheita missä tahansa rahoitusta hallintoprosessissa. Tässä ei ole mitään kummallista. Omien perinteisten varojen keruukentällä nämä viisi vaihetta ovat ensinnäkin toimien toteaminen, epäsäännönmukaisuuksien jäljittäminen, velkojen periminen ja jos velat on saatu perittyä, niin rahat siirretään komission Brysseliin. Järjestelmä on ikään kuin tällainen pieni piiri, kun systeemin on tullut mukaan, niin täytyy käydä läpi kaikki nämä toisiaan seuraavat vaiheet, ja jokainen vaihe osoittaa, tai on aivan omintakeinen performanssinsa. Kun tähän prosessiin tulee mukaan, niin täytyy käydä läpi kaikki nämä viisi vaihetta ennen kuin rahat voidaan lähettää Brysseliin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että jos yksi näistä vaiheista on prosessin heikoin linkki, niin loppupeleissä rahaa tulee vähemmän. Tämä tarkoittaa myös sitä, että jos kykenee hallinnoimaan näitä viittä vaihetta, niin silloin voi kerätä enemmän rahaa ja voi siirtää enemmän omia perinteisiä varoja Brysseliin. Ymmärtänette, että mitä paremmat, parempi performanssi näissä viidessä vaiheessa on, niin, tai miten paremman kuvan saa näistä viidestä eri vaiheesta, niin sen paremman kuvan saa kokonaisuudesta. Ja kaikkien näiden viiden vaiheen ö, ähm, summa vastaa sitä summaa, joka kaiken kaikkiaan tullien keruujärjestelmässä tai prosessissa saadaan. Se, mikä pätee tähän performanssiin, pätee myös päinvastaiseen. Aiemmassa adiassa puhuttiin siis tästä performanssista, ja nyt puhutaan ikään kuin evaporaatiosta – koska se, mikä katoaa näissä välivaiheissa, ei lopulta päädy Brysseliin. Ja on kiintoisaa nähdä, mihin kussakin jäsenvaltiossa tullihallinnossa tällaista katoamista, evaporaatiota tapahtuu. Ja jos yritetään löy- saada selville performanssitietoa kustakin vaiheesta, niin voidaan saada myös kokonaiskuva siitä, miten hyvin ylipäänsä tullihallinto toimii omien varojen keräämisessä. Ja täytyy ymmärtää näiden eri vaiheiden vastavuoroisia suhteita. Ja jos näitä eri vaiheita ymmärtää, niin voi ymmärtää myös, mitä tullihallinnoissa tapahtuu. Ja tässä harjoitteessa me olemme tehneet seuraavaa, ja tämä on ehkä uusi lähestymistapa. Olemme toimineet niin, että kussakin yksittäisessä vaiheessa, sekä performanssi että tässä katoamisvaiheessa, olemme yrittäneet saada niin paljon tietoa kuin mahdollista, ja olemmekin löytäneet tällaista tietoa. Olemme saaneet tietoa performansseista ja evaporoitumisasteista, katoamisesta. Ja siksi olemme onnistuneet moninkertaistamaan nämä eri vaiheet tai multi no, moninkertaistamaan ne, ja olemme saaneet tietoa kokonaisuudesta. Ja me emme analysoineet tilannetta ainoastaan vaiheittain, vaan myös jäsenvaltioittain kuuden vuoden ajalta. Eli tämä harjoite oli monivuotinen harjoite, se koski useaa eri jäsenvaltiota ja se koski useaa vaihetta. Ja kun tarkastelimme kaikkea tätä yhdessä, niin saimme erittäin arvokasta performanssitietoa jäsenvaltioista ja siitä, miten ne keräävät tullimaksuja. Kuten ehkä olette lukeneet raportista, niin kussakin yksittäisessä vaiheessa onnistuimme löytämään, saamaan aika kiintoisia tuloksia. Ensinnäkin totesimme, että eroavaisuuksia on. Totesimme, että ne ovat merkittäviä eroavaisuuksia, ja kun niitä katsotaan suuremmassa kontekstissa kuuden vuoden aikana, niin voitiin todeta, että nämä eroavaiset olivat rakenteellisia ja ne noudattivat tiettyä kuviota ja saatoimme havaita tiettyjä trendejä jäsenvaltioiden suorituksessa. Kun yhdistimme nämä suoritustasot siihen summaan, jonka mikä tahansa jäsenvaltio keräsi kaiken kaikkiaan, niin saatoimme tehdä arvion siitä, kuinka paljon rahaa ylipäänsä pelissä oli. Ja tällä tavalla me saimme nämä tulokset. Eli, että jos tarkastellaan kaikkia jäsenvaltioita, niin kuuden vuoden aikana kaikissa vaiheissa, ja, ja jos kaikki jäsenvaltiot olisivat toimineet parhaalla mahdollisella tavalla – niin ehkä, ehkä yhdestä kolmeen miljardia euroa olisi voitu saada kaiken kaikkiaan kuudessa vuodessa. Mutta totesimme, että tullimaksujen keruuprosessissa EUn laajuisesti saatiin noin 0,7 prosenttia. No, sitä voidaan kysyä, että mitä, mitä tämä meille kertoo se tarkoittaa sitä, että, että tämä perintätulos tai keruutulos, ja kun ajatellaan kaikkia niitä sääntöjen vastaisuuksia, kaikista niistä tullitoimista, joita on tarkastettu, niin on ö, jokaista 100 euroa ö, kohden 70 senttiä. Siis 70 senttiä on epäsäännönmukaisuuksien määrä. Ehkä tämä ei ole paljon, te ajattelette, No, vuosien mittaan me olemme käyttäneet kahden prosentin arviota, ja jo tästä luvusta voidaan todeta, että se on laskussa. Pian näytän teille tämän kuvan. Ja vielä tärkeämpää on se, että kun tätä 0,7 prosentin lukua käytetään indeksinä, niin voidaan verrata jäsenvaltioita tähän indeksiin ja voimme havaita suuriakin eroja. Yksittäisissä vaiheissa – niin erot kaikkein parhaiten ja huonoiten suoriutuvan jäsenvaltion välillä olivat, kaksi, olivat suhteessa 20 su, suhde yhteen. Tähän saattavat tietysti vaikuttaa harvinaiset, erityiset erityistilanteet jäsenvaltioissa jonain vuonna, ja ne saattavat vaikuttaa kokonaistulokseen. Ja sen vuoksi, kun tarkastelimme eri vaiheita, niin käytimme hyvin konservatiivisia arvioita. Eli me otimme aina parhaan jäsenvaltion miinus yksi plus huonomman jäsenvaltion miinus yksi. Eli tällä tavalla saatamme todeta, että parhaiten ja huonoiten suoriutuvien jäsenvaltioiden suhdeluku on kymmenen suhde yhteen. No on sekin vielä aika paljon tämä ero. Nyt haluaisin näyttää teille kuvion, josta näette kokonaistuloksen tuolla lopus, putken päässä niin sanotusti ovat kaikki performanssivaiheet käyty läpi. Kuvi, kuvion vasemmalla näette EU-pylvään. Se tarkoittaa seuraavaa. Se, on, se vastaa siis ykköstä kun otetaan kaikki, kaikkien jäsenvaltioiden keskiarvot, kaikki jäsenvaltiot siis yhteen, ja katsotaan, mikä on niiden keskiarvo, niin keskiarvo on ikään kuin Euroopan, eurooppalainen indeksi, se on yksi, ja sitä vasten voidaan arvioida kaikkia näitä muita jäsenvaltioita. Myönnämme, että tällainen indeksi on puhtaasti deskriptiivisten tilastojen tulosta. Sillä ei ole mitään ontologista arvoa sinään, mutta se osoittaa, näyttää kyllä aika selkeän kuvan, koska tässäkin ero parhaan ja huonoimman tai parhaan miinus yksi ja huonomman miinus yksi välinen ero on melkoinen. Ja kun ajatellaan tätä koko kuviota kuuden vuoden aikajänteessä, niin se ei ole ainoastaan merkittävä tämä eroavaisuus, vaan se on myös rakenteellinen. Toinen seikka, joka pistää silmään tässä kuvassa ja oikeastaan kaikissa kuvioissa, joita näemme, on se, että ei ole turhan vaikeaa tehdä eroa parhaiten ja huonoiten suor- suoriutuvien välillä ja keskivertojen välillä. Lähes kaikissa vaiheissa todettiin, että suoritus vaihtelee siinä 30 plus prosentin, plus miinus 30 prosentin välillä tästä Euroopan keskiarvosta tai indeksistä. Parhaat toimivat 30 prosenttia paremmin ja huonoimmat 30 prosenttia huonommin. Jos me puhumme parhaiten ja huonoiten suoriutuvista, niin tämä ilmaus liittyy nimenomaan tähän kuvioon. Tietysti tässä on kuvioita ja numeroita, mutta että tässä välttämättä aseteta jäsenvaltioita mihinkään järjestykseen, vain tarkoitus on vain näyttää, miten suuria keskinäiset erot ovat. Kollega jo totesi, että komission osastot pyrkivät neutralisoimaan budjettiin koituvat haitat omien varojen keruussa, ja tällä on ollut myönteisiä vaikutuksia menneisyydessä ainakin. Mutta tästä kuvasta näkyy myös se, että tämä ei välttämättä vielä riitä, tämä heikkouksien neutralisointi, koska nämä eroavaisuudet, eroavaisuuksia voidaan tarkastella myös rahana, ja silloin puhutaan miljoonista. Tämän kuvan nettotulos, kun ajatellaan kuuden vuoden aikajännettä, on se, että arvioidemme mukaan kahdesta neljään miljardia euroa olisi voitu säästää niin sanotusti jäsenvaltioiden tullihallinnoissa, jos kaikki olisivat toimineet parhaiten suoriutuvan mukaisesti. Kun jäsenvaltiot kuitenkin, jo nyt puhun siis epäsäännönmukaisuuksista, keräsivät miljardi euroa, niin nettotulos on se, että yhdestä kolmeen miljardia olisi voitu saada lisää. Tällä hetkellä näyttää juuri nä, näyttää kuitenkin kaiken tiedon valossa siltä, että näin ei ole välttämättä, ja siksi haluankin näyttää teille seuraavan kuvan. Jos olette yhtä mieltä kanssamme siitä, että tämä kolmen miljardin summa on maksimisumma ö, mahdollisesti menetetyistä omista varoista koska sitä ei havaittu, niin saatettaisiin kysyä, että kuka maksaa viulut? Jos olette lukeneet kertomuksemme, niin olette ehkä huomanneet, että me emme ole esittäneet havaintoja tästä asiasta, vaan haluamme vain kuvailla teille tätä asiaa. Jos kaikki jäsenvaltiot olisivat toimineet niin kuin ne toimivat nyt, niin tämä kolmen miljardin euron summa tulisi jäsenvaltioiden, ma- tulisi jäsenvaltioiden maksamaksi tämän kuvion mukaisesti, eli Saksa joutuisi maksamaan lähes puoli miljardia. Miksi? Koska, kuten tästä kuvasta näette, tappiot jaetaan jäsenvaltioiden kesken normaalin jakoavaimen mukaisesti ja BKTL-kontribuutioiden perusteella. Ja tämä esimerkki, jonka annoin Saksasta, on täällä nyt näkyvissä, koska yleensä nimenomaan Saksa maksaa 20 prosentin kontribuution, eli se maksaa myös sitten tappioista. Sitä voisi kysyä. Pitääkö paremmin suoriutuvia rankaista siitä, että muut jäsenvaltiot suoriutuvat huonommin. No, tätä ei ole kirjoitettu ö, kertomukseemme, mutta seuraavasta kuvasta näette ihan vain havainnollistamisen tähden. Olemme jakaneet PKTL-taakan per pääkaupunki. Ja siksi yksittäiset eurooppalaiset yksittäisen eurooppalaisen osuus näyttää jo kasvavan. Jos BKTL on korkea ja väestö vähä, vähäinen, niin maksaa paljon enemmän kuin joku sellainen, joka tulee maasta, jossa on alhainen BKTL, mutta paljon väkeä. Eli luksemburgilainen maksaa 11 kertaa enemmän kuin bulgaarialainen tästä menetetystä perinteisestä omasta omien varojen potista. Tämä on ihan yksinkertainen tiete- tilastotieteellinen ö, tulos siitä faktasta, tosiasiasta, että jonkun täytyy maksaa viulut, kun omia varoja ei saada kerättyä. Ja tämä kuva osoittaa ihan saman asian. Näette tässä kaksi taulukkoa. Ensimmäinen taulukko on sama kuin se, jonka näitte jo aiemmin. Siinä on kokonaistulos siitä, miten kuuden vuoden aikana tullihallinto on kaiken kaikkiaan suoriutunut. Ja alemmasta taulukosta näette, ketkä ovat suurimpia kontribuoijia EU-ssa. Ja näette näistä, että ne jäsenvaltiot, jotka eniten kontribuoivat, ovat myös meidän analyysiemme mukaan parhaita suoriutujia. Ja kun tekee laskelmia, saattaa havaita, että noin yhdeksän jäsenvaltiota, jotka ovat suuria maksajia, ovat vastuussa noin 70 prosentista PKTL-kontribuutioita. Ne ovat myös hyviä suoriutujia. Tästä näette myös, että aika paljon rahaa voitaisiin myös ansaita, jos ne, jotka eivät ole niin hyviä suoriutujia, suoriutuisivat paremmin. Nämä kuviot eivät löydy raportista, mutta osoittavat nettotuloksen – jos me suhtautuisimme eh, näihin tullimaksuihin hiukan eri tavalla kuin toista tähän saakka olemme tehneet. Ja siksi me haluaisimmekin esittää suosituksia teille, koska me olemme sitä mieltä, että jonkun täytyisi tehdä jotain. En nyt aio lukea koko tätä. Like to... Mutta kuitenkin haluaisin katsoa tiettyjä osioita, katsotaanko tätä ongelmaa tässä. Ensimmäinenkin on se, että komissio on aivan oikeassa, että jatketaan nyt siinä, että pidetään jäsenvaltioisia rahoituksellisesti vastuullisina niistä haittoista, jotka haittavat EUn budjetille, jos on määriteltävissä. Mutta tämä tarvitaan kaksi lähestymistapaa, oikeastaan yhtä. Yksilöt käyttävät tilastotietoja säännöllisesti, kuten mekin olemme tässä ehdottaneet. Ja käyttää kaikki mahdolliset hyväkseen, jotta voidaan näin parantaa EUn rahoituspanosta, kun kerätään perinteisiä omia varoja. Täällä on toimia, joita voidaan kyllä tehdä, jotta voidaan parantaa tämän prosessin eh, tehokkuutta ja tuloksia. Mutta pitää tietenkin hyväksyä se, että nämä summat vaikuttavat aika pieniltä kyllä, kun verrataan niitä johonkin muihin summiin, vaikka kun ajatellaan, joka parannettaisiin. Tulkkaus tai tulkitaan kansallisten tilastotietojen käyttöä, niin tästä saadaan ehkä suurempia tuloja kuin PKTL-tulosta. Tämä on tietenkin riippumatta siitä, mitä me ehdotamme nyt tässä omassa ehdotuksessamme. Eli jäsenvaltioiden pitää jotenkin toimia tehokkaammin ja katsoa tiukemmin sitä, kun he keräävät perinteisiä omia varoja. Meidän pitää ottaa huomioon tietoja, jotka ovat tietokannoissa ja olla johdonmukaisempia ja toimia nopeammin, lähettää nopeammin perinteistä omat varat EUlle ja tarkkailla vähän kriittisemmin omia tullikerujärjestelmiä. Ja tämä meidän osoittamiseksi, miten tilintarkastustuomioistuin on omassa vuosikertomuksen 2011 kertonut. Kun he sitten keskustelivat ja puhuvat tästä omien varojen järjestelmän tehokkuudesta, varojen keruusta. Me katsoimme näitä suosituksia ja toivottavasti voimme niitä noudattaa tulevaisuudessa myös. Täällä on muitakin kalvoja, joita olen valmistelleet teille, jotka juuri kuvailevat tätä, mitä me kerromme teille nyt. Mutta voimme kommentoida näitä myöhemmässä keskustelussa sitten. Kiitoksia. Eh, Paljon kiitoksia meidän vieraillemme näistä esityksistä ja arvokkaista ajatuksista. En tiedä, onko kollega De Langella vielä kysymyksiä tai huomioita ennen kuin lähdemme keskustelemaan. Hmm, saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Niin mielelläni haluaisin kuulla komission reaktion, koska jos oikein ymmärsin tämän, tämä on hyvin teknistä tietoa, mutta erot jäsenvaltioissa ovat niin suuret, että jos tietty jäsenvaltio on parhaan, tai jos muut olisivat parhaan tasolla, tämä voisi olla yhdestä kolmeen miljardin, eli 500 miljoonan ero vuosittain. Tämä voisi olla melko tärkeää, kun ajatellaan perinteisiä omia varoja. Ja tähän mennessä oikeastaan komissio on hyväksynyt sen, että siinä, miten hyvin jäsenvaltiot toimivat, on niin suuria eroja – Eli jäsenvaltioilla on eroavia lähestymistapoja. Usein komissiossa on niin, että sanotaan, että no kyllä, meillä on eurooppalaiset säännöt. Tämä ei koske ainoastaan budjettia. Tämä koskee vaikka mitä ympäristölainsäädäntöä ja niin edelleen. Eli lainsäädäntö on eurooppalaista, mutta valvonta on jäsenvaltioiden käsissä ja silloin voi olla hyvin vaihtelevia lähestymistapoja. Ikävä, että on niin. Ehkä komissio kuitenkin voisi huolehtia siitä, että joskus saadaan näitä takaisin perittyjä varoja. Minä olisin erityisesti kiinnostunut siitä, ja varmasti myös budjetin valvontavaliokunnan muita jäseniä kiinnostaisi vastuuvapaus mietintöjen yhteydessä se, miten komissio lähtee nyt aloitteisiin, jotta voidaan huolehtia siitä, että päästään lähemmäksi noita parhaiden suorittajien tuloksia. Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Komissio, mitä teette vai hyväksyttekö noin vain, että erot ovat niin suuria jäsenvaltioiden kesken? Eli 500 miljoonaa vaikka vuodessa se on merkittävä summa. Ja toinen kysymys tutkijoiden suuntaan tämä menetelmä, siis takaisin perintä, tässä voitaisiin ajatella esimerkiksi rakennerahastoja. Voitaisiinko tässä ajatella myös siitä, miten hyvin toimitaan kansallisella tasolla vaikka rakennerahastojen osalta, eikä katsottaisi ainoastaan tätä puolta. Tämä kiinnostaisi se, mikä minua ei niinkään kiinnosta, on se, miten yksittäiset jäsenvaltiot toimivat. No, kyllähän se tietenkin kiinnostavaa on. Erityisesti se, että hollantilaiset tuntuvat hoitavan tehtävänsä vuosi vuodelta heikommin. Eli meilläkin on tässä kotitehtäviä, mutta minua kiinnostaa lähinnä se, miten EU kaiken kaikkiaan tulevaisuudessa voi toimia paremmin jos tässäkin on 3 miljardia 500 miljoonaa vuosittain. Ja ehkä jos otetaan muut alat mukaan, olisi vielä paljon enemmän varoja. Ei tämä ole ihan helposti selvitettävissä äänestäjille. Joten tässäkin ehkä kysymys komission suuntaan, miten voitaisiin parantaa tätä. Eli komissiolle kysymys, mitä komissio tekee, ja sitten tutkimuksen tekijöille, voitaisiinko tätä samaa menetelmää käyttää muilla aloilla esimerkiksi niillä aloilla, joilla hallinnoidaan yhteisesti tukivaroja jäsenvaltioiden kanssa. Kiitos. Kiitos. Toivon, että kollegan kysymykset saavat pian vastauksen. Ja sorti ilmeisesti edustaa tänään Euroopan komissiota. Budjettipääosastolta. Saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää, että valiokunta otti tämän, tämän tutkimuksen esille, että tutkimme hyvin tarkkaa tai hyvin tärkeää asia-aluetta. EUn tulot ja omien varojen kerääminen. No, oli kysymys komissiolle, mutta aloittaisin oikeastaan meidän omasta analyysistämme ensin, miten me toimen tutkimuksen näemme, jos sallit. Ensinnäkin, totta kai täällä on mm, eroja jäsenvaltioiden saavutuksissa, kun he peräävät näitä tullimaksuja. Tämä perustuu tietenkin kansallisiin menettelyihin ja lainsäädäntöihin. Mutta näitä kysymyksiä kuitenkaan ei saisi yliarvioida, vaan laittaa oikeaan suhteeseen. Onko tämä 98 prosenttia jäsenvaltioiden keräämästä annetaan suoraan budjettiin. Eli tässä nyt puhutaan hyvin, hyvin pienestä perinteistä omien, varo, omien varojen summasta. Tässä on ollut epäsäännönmukaisuuksia. Eli suurin osa summasta tulee ilman mitään ongelmia. On totta, että tutkimuksessa näkyy mielenkiintoisia malleja, jotka eivät ole tunnettuja komissiolle, koska kaikki komission julkaisun tieto on erilaista. Mutta myös tämä tilastieto on hyvin teoreettista luonteeltaan. Tämä globaali analyysi ehkä ei ole paras tapa katsoa jäsenvaltioiden vajeita ja löytää mahdollisuuksia parantaa tilannetta huonompien jäsenvaltioiden osalta. Ja metodologin mukaan meillä on myöskin huolenaiheita tässä, jotka haluaisin ottaa teille esille myöskin tähän metodologiaan liittyen. Epäsäännöllisyyksien tunnistamistaso jäsenvaltioissa, tästä puhutaan täällä. Tässä on vähän samanlainen lähestymistapa kuin Olafin vuosittaisessa raportissa on, eikä tunnistamistaso, ja se on siellä mainittu. Mutta tutkimus kuitenkin siinä on pidemmälle meneviä päätelmiä näiden tasojen suhteen ja näiden takana oleva ajatus on se, että epäsäännöksiä on samankaltaisia jäsenvaltioissa, mutta tämä tilastotieteellinen lähestymistapa ei ottaa huomioon erilaisia taloudellisia ympäristöjä, joita jäsenvaltiossa on. Eli tämä vaikuttaa myöskin epäsäännöllisyyksiin. Että mistä on vähän musta valkoinen lähestymistapa, että todetaan, että korkea tunnistamistaso on aina hyvä toiminnan taso. No tämä tietenkin perustuu myöskin siihen, että kouluttamisella ja ohjauksella on voidaan parantaa toimien tehokkuutta. Jos ja jos tunnistamistaso on alhainen, niin pitää pitää automaattisesti huonona toiminnan tasona. Ja tässä todetaan, että ne jäsenvaltiot, jotka ovat Liettua, Unkaria, Latvia ja Malta ja Romania, jotka ovat tunnistaneet paljon epäsäännönmukaisuuksia, ovat hyviä toimijoita, tehokkaita. No, me kysymme sitä, että nämähän maksavat noin 2 prosenttia EUn budjettia. Onko tämä tilastotieteellisesti merkittävä panos EUn tasolla? Ja sitten vuosittainen lähestymistapa keräykseen on vähän ongelmallinen, koska se ottaa huomioon sitten pidemmän aikavälin tuloksia. Esimerkiksi tässä pelkiä todetaan, se on korkean tason toimija, koska se on todennut, että 2,45 prosenttia on näistä epä säännöksistä todettu, mutta nämä on pelkästään vain siinä vuonna, kun tämä on todettu, löydetty. Mutta jos katsotaan pidempää aikaväliä, koko aikaväliä, 2006-2011, niin tämä löytäisi on noin 70 prosenttia. Eli melkein oikeastaan on saanut hyviä tuloksia aikaiseksi verrattuna muihin. ja tutkimus osoittaa, että perintäystä on 41 prosenttia EUn tasolla. Ja me näemme, että perintätaso on pidemmän aikavälillä 57 prosenttia, eikä huomattavasti korkeampi kuin tämä tutkimuksen sitten luku. Ja tässä haluaisin viitata meidän Eulafin 2009 raportin tuloksia pidemmältä aikaväliltä. Ja jopa 80 prosenttia loppujen varoista on peritty. Joten kuva perintään on, tinkin, on vähän epäselvä. Ja tässä huomioon se, että eri jäsenvaltioissa on erilaisia epäsäännönmukaisuuksia. On tietenkin helppoa periä kunniallisilta taloustoimijoilta, jotka ovat pienen virheen, kun taas sitten salakuljettajilta periminen on vähän mahdotonta, vaikka niin voidaan yrittää. Eli meidän huolenaiheemme tämän tutkimuksen suhteen ja läsnäolistavan suhteen tässä ovat teoreettiset suoritusindikaattorit ovat tietyille tasoille tiettyihin periaatteisiin perustuvia. Eikä tämä on tilastotieteellinen lähestymistapa, eikä ota historiallista kehitystä huomioon tarpeeksi tämän koko perintäkauden aikana sitten vaikuttaa sitten näiden kyseisten jäsenvaltioiden suoritustasoon todellisuudessa. Ja myöskin kaikkien näiden arvioiden luottavuuteen liittyen. Minä vähän epäilen, että yhdestä kolmeen miljardia olisikin nyt tässä nyt hukkaan, koska en näe mitään konkreettisia todisteita tämän suuntaan. Ja todellakin näyttää siltä, että tutkimus osoittaa meidänkin huolenaiheemme, koska mekään emme tiedä, mitkä ovat syyt suurille eroille jäsenvaltioiden kesken. Ja täältä saattaa olla hyvin, hyvin hyviä syitä tälle. Joten esittelijöiden kannan voin jakaa tässä mielessä, ja tämä on myöskin tutkimuksen luvut. Eli mitä komissio jotakin tekee, jotta voidaan parantaa jäsenvaltioiden suoritusta? Ensinnäkin me emme kiinnitä huomiota mitään kahteen prosenttiin, vaan koko perinteisten omien varojen summaan. Ja tämä tietoa myöskin saatavilla komission taholta myöhemmin. Mutta tämä kahden prosentin suhteen meillä on aika paljon toimia käynnissä. Eli jäsenvaltioita velvoittaa ilmoittamaan kaikki summat yli 50 000 euron, ja, jota ei pysty perimään, ja niistä pitää lähettää kirjallinen ilmoitus. Ja komissio kerää kaikki nämä ilmoitukset, nähdään, että onko toimittu oikealla tavalla. Ja tietenkin tutkimusaika 2011 meillä oli 1400 tällaista ilmoitusta, jotka jäsenvaltiot lähettivät meille. Ja neljännessä näissä epäilimme jäsenvaltioiden toimien pätevyyttä. ja näissä tapauksissa jäsenvaltioiden pitää korvata tapahtuneet menetykset. Jotta tätä ilmoitusvelvollisuutta valvotaan myöskin komission taholta meidän tarkastuksemme, tarkastuksiemme yhteydessä hyvin tarkkaan. Eikä tämä on kyllä hyvin, hyvin tehokas tapa katsoa jäsenvaltioiden toimia konkreettisissa tapauksissa, konkreettisten tapahtumien pohjalta, eikä perustu minkään tilastotietoihin eikä muihin olettamuksiin. Ja heidän pitää sitten korvata sattuneet menetykset. Ja jäsenvaltioiden pitää silloin myöskin puuttua heikkouksiin, joita on tullut ilmi. Ja olemme nähneet myöskin, että monissa jäsenvaltioissa – kun ne saavat komissiolta kieltävän kannan asiaa, ne ovat tehneet jotain toimia. Joten tässä mielessä, kuten tutkijatkin täällä totesivat, meillä on oma, oma tarkastustoimintamme, tapahtuu, myös, tapahtuu myöskin paikan päällä ja tämän jälkeen vaaditaan jäsenvaltioiden perintää yksittäistapauksissa, jos tällaista vaaditaan. Eli kaikki, kuten mainitsin, kaikissa tapauksissa jäsenvaltiot eivät ole toimineet oikealla tavalla, tehneet hallinnollisen virheen, niin on pitäneet jäsenvaltioita vastuullisena menetyksistä rahoituksellisesti. Ja tämä on myöskin EUn oikeuskäytännön mukaista. Ja tämä todellakin rohkaisee jäsenvaltioita parantamaan toimintaansa ja parantamaan heikkouksiaan, joita heillä on. Ja tällä tavoin estämme myös sen, että että muut joudu jakamaan taakkaa näistä menetyksistä. Ja olemme myöskin ponnistelleet sen eteen, että olemme tarkastaneet jäsenvaltioiden valvontamekanismeja monien vuosien ajan. Että olemme nähneet, että heidän toimintansa on tehokasta riskinarvioinnin kannalta ja näin turvaa EUn taloudellisen edun. Ja tulee suosituksia, joita täällä on tehty, niin me kyllä me jo tällä hetkellä valvomme epäsäännönmukaisuuksia ja, ja perintämenintelmiä. Kyllä nämä tulokset julkaistaan vuosittain tästä rakenteellisia malleja ottaa myöskin huomioon, kun me suunnittelemme tarkastelumatkamme matkojamme ja tarkastuksiamme. Ja jaamme myös jäsenvaltioille tulokset, työmme tulokset, analyysimme tulokset, jotta he voivat ottaa sen sitten huomioon, kun he tekevät omia riskianalyysejään. No, ilman muuta me tulemme ottamaan tutkimuksen tulokset eh, huomioon oskianalyysissämme, kun me pohdimme tulevia toimiamme perinteisten omien varojen suhteen. Mutta konkreettista toimista jäsenvaltioiden suuntaan. Meidän mielestämme nämä eivät voi perustua teoreettisiin tilastotieteellisiin tutkimuksiin ja olettamuksiin jäsenvaltioiden suorituksen suhteen voi perustua pelkästään objektiivisiin, luettaviin ja tarkistettuihin arvioihin. Ja komissio jotenkin tekee tätä valvontaa ja työnsä puitteissa. Ja sitten täällä on myöskin tutkimuksia, tutkimuksessa suoritus, että vesistöomainvarojen kieräysmaksun, se pitäisi linkittää suoritukseen. No, tällä hetkellä ei ole mitään oikeus perustaa tälle, enkä usko, että tällä olemaankaan. Ja olisi hyvin vaikeaa löytää luottavia vertailukohtia tälle Ja uskon, että tällainen tutkimustiimi myöskin vahvistaa tämän arvioinnin. Ja paras tapa meidän mielestämme olisi vastata näihin maisiin menetykset ja jäsenvaltiot aiheuttavat, jotka ovat tehneet varmattomia toimia, on pistää heidät maksamaan konkreettisista menetyksistä, eikä ihan sakkoja. Kiitoksia. Geyer képviselő úrnak adom meg a Kiitos, edustaja Gaia. Kiitos, puheenjohtaja. Myönnän nyt, etten ole kovin syvällisesti tutkinut tätä aihetta aikaisemmin. Vastuuvapausmietinnössä vähän käsiteltiin tätä aihetta, koska ehdotin valiokunnalle asiaa, jonka varjoesittelijät hyväksyivät. Eli katsomme komission budjetin osalta menojen lisäksi sitä, mistä rahat tulevat ja saako Euroopan unioni oikeastaan kaikki ne varat, jotka sopimuksen mukaan sille kuuluvat. Joskushan on avuksi, kun neuvostossa yhä uudestaan keskustellaan siitä, kuka maksaa ja kuinka paljon ja kuinka suuri on budjetti saa olla. Useinhan ottavat kaukana siitä, mistä kiiskelteltiin Eurooppa-neuvostossa ja siitä, mitä tarvitaan, jotta saataisiin loppuvuoden 2012 budjetti, mutta oikeastaankaan voidaan pohtia sitä, kannetaanko kaikki tarvittava vastuu ja todella hoidetaanko riittävästi EUn taloudellisia etuja. Minun olisi kysymys komission edustajalle, mutta myös asiantuntijoillemme. Ymmärsinkö oikein, kun ymmärsin niin, että ne maksut jäsenvaltioilta, joita ei sokeria tulli maksujen kautta, makseta. Ne tulevat sitten bruttokansan tulon kautta. Eli jäsenvaltio, joka ei tässä suoriudu optimaalisesti tullimaksujen kantamisesta kattaa välttämättä BKTLn kautta loput maksut. Oikeastaan siis tulisi olla jäsenvaltioiden etujen mukaista – kerätä mahdollisimman paljon tulimaksujen kautta, koska tämä säästää sitten maksuosuutta bruttokansantulon kautta. Ja sitten 20 prosenttia saadaan vielä tällaisena käsittelymaksuna ikään kuin, eli kaksinkertaisesti tuettaisiin näin kansallista budjettia. Näin varmasti voitaisiin saada vähän myönteistä julkisuutta. No, Toinen kysymys. Entä sitten ilmoitetut tullimaksujen summat, joita ei takaisin peritä jäsenvaltioiden puolelta? Ja niiden suhde on kokonaiskauppaan. Eli lähestyn tässä kysymystä, jota on käsitelty täällä valiokunnassakin – mutta myös valtuuskunta matkalla Rotterdamin ja Antwerpenin satamissa. Saammeko todella, todella jäsenvaltioilta kaikki mahdolliset tullimaksut? Se ei ehkä selkeästi nähnyt tästä tutkimuksesta, koska jos oikein ymmärsin, niin tässä oli tarkoitus katsoa niitä summia, jotka jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet – Eli ei ole pohdittu vielä sitä tai ei ole saatu tietoa toisin sanoen siitä, onko tämän lisäksi siksi, että tulli ei toimi riittävän tehokkaasti, meneekö meiltä tulee sivusuun. Ja sitten asiantuntijoiden suuntaan vielä kirjoititte suosituksia jäsenvaltioiden ja komission suuntaan. Eikö meidän pitäisi johdonmukaisuuden missä sanoa, että nämä suositukset ovat neuvostolle? Poliitikkona Euroopan tasolla ongelmana on aina se, että on hankala puuttua jäsenvaltioiden suuntaan. Jäsenvaltiot toteuttavat tehtävien paremmin tai huonommin, usein huonommin, ja kun neuvosto ja komissio – tekevät yhteistyötä, niin siellä jäsenvaltiot eivät vertaile, tee tällaista vertaisarviota keskenään. Kun ajatellaan, että siellä kuitenkin on sellaisia maita, jotka toimivat paremmin ja sellaisia, jotka huonommin. Kun on kasvanut diplomaattisissa oloissa, ajattelee, että vähän kyynisesti tai sarkastisesti, että jos sanoo jotain kielteistä siitä syntyy kolmas maailmansota, niin – silloin on ongelma sanoa jäsenvaltiolle, että tuossa voitaisiin kyllä toimia vähän paremmin, mutta näin ei päästä ongelmasta mihinkään. Jos jäsenvaltiot koko ajan kohtelevat toisiaan ikään kuin oltaisiin juuri vasta päästy toisesta maailmansodasta ja puhutaan niin varovasti, niin ei päästä eteenpäin. Euroopan parlamenttikin viittaa jäsenvaltioiden velvollisuuteen, mutta jäsenvaltiot eivät ota kuuleviin korviinsa. Neuvosto jälleen esittää, että tässä on komission ongelmasta kyse. Meidän pitäisi sanoa neuvoston suuntaan, että siellä pitäisi toimia paremmin. Ja komissio sanoo, että neuvostosta puuttuu nyt toimiva kumppani. Komission edustajan suuntaan vielä ei hänen tarvitse nyt sanoa, että herra Gajer olette oikeassa, koska puhun vähän sarkastisesti, mutta jos haluatte kommentoida tätä puheenvuoroa, niin se on ihan tervetullutta. Kiitos. Tisztelt bizottság, eh, több képviselőtársam nem jelentkezett, egy pillanat eh, türelmet hat kérek, azt javaslom. En nyt muita puheenvuoropyyntöjä, joten ehdotan, että komissio saa vielä puheenvuoron, jotta komission edustaja – voi vastata edustaja Gajerille. Ja ensin edustaja Delange ja sitten ehdottaisin, että komissio antaa vastauksensa kahdessa minuutissa. Ja pyytäisin sitten asiantuntijoita puhumaan maksimissaan neljä minuuttia vastatessaan ja sitten lopuksi vielä edustaja Delange. Um, ähm, uh, äh. niin. This is a... Niin, kiitoksia. Ennen kuin menemme komission pakkeille, niin toki me tarkastelemme tilannetta ja joskus käy niin, että tosi on mutkikkaampaa kuin mitä paperilla sanotaan, mutta kyllä toisaalta on lähdetty siitä, että meillä on tällainen malli, joka on kyennyt yksilöimään tiettyjä äm, tapahtumia, ja minusta tämä onkin kiintoisa. Ja minulla on kaksi konkreettista kysymystä komissiolle, voitte vastata kyllä tai ei. Onko jäsenvaltioiden suorituksen välillä eroja, kun puhutaan näiden summien äm, keruusta perinteisten omien varojen alalla, kyllä vai ei? Ja toinen kysymykseni, onko Euroopan unionin etujen mukaista äh, se, että me kaikki lähenisimme parasta suoriutujaa? Kyllä vai ei? Nämä ovat ne kaksi kysymystä, joihin haluaisin vastauksen komissiolta. Erityisesti kun näen tämänkaltaisia ää, ähm, lukuja, ää, äh, erityisesti näitä lukuja näistä summista, joiden periaatteessa teoriassa pitäisi mennä komissiolle, mutta kuitenkin pysyvät jäsenvaltioista. 30 prosenttia tästä kuuluisesta äh, B-tilistä äh, äh, on yhde, kuuluu yhdelle jäsenvaltiolle, joten haluan komissiolta vastauksen, onko jäsenvaltioiden performanssien välillä eroja, kyllä vai ei, ja onko Euroopan unionin etujen mukaista se, että me kaikki yhdessä pyrkisimme kohti parasta suoritustasoa sen sijaan, että ymmärtäisimme, hyväksyisimme nämä ad hoc eroavaisuudet. Kiitos. Kiitos. Annan komission edustajalle puheenvuoron. Pyydän teitä vastaamaan. Saatte kaksi minuuttia puheaikaan ja sen jälkeen annan asiantuntijoille neljä minuuttia vastata näihin kysymyksiin, jotta lopuksi edustaja De Lange ehti vielä esittää yhteenvedon. Sorry, micro please. Käyttäisittekö mikrofonia? First for the question that what happens for the... For the... Niin, ensinnäkin tämän kysymykseen, mitä tapahtuu niille varoille, omille varoille, jos niitä ei kerätä sitten jäsenvaltioiden taholta virheellisesti teidän tai varomattoman toimen pohjalta. On totta, että EUn budjetin tasapaino mukaan kaikki niitä, joita ei kerätä täältä perinteisten omien varojen kautta, niin BKTL-tulojen kautta ne sitten täydennetään. Eli jos täällä on menetyksiä johtuen jäsenvaltioiden huolimattomiin toimiin, niin muiden, muiden jäsenvaltioiden pitää täyttää tämä aukko. Ja tämä on se syy, miksi meillä on tällainen rahoitusvastuullisuus lähestymistapaa meidän valvonnassamme, kun me käymme jäsenvaltioissa. Jos näemme konkreettisia ongelmia ovat ne sitten rakenteellisia tai yksittäisiä tapahtumia, joka aiheuttaa sitten tappiota EUn budjetille, niin pyydämme jäsenvaltioita maksamaan nämä menetykset. Ja jäsenvaltiot ovat aina hyväksyneet tämän lähestymistavan. Ja meillä on myöskin tuomioistuimen tuomioja tähän liittyen tämän lähestymistavan tukemiseksi, ja tuomioistuin on hyväksynyt tämän. Ja näin meidän pitää toimia. Eli emme voi pyytää jäsenvaltioilta tilastotietojen pohjalta maksuja, vaan konkreettisten tapahtumien pohjalta. Tämän takia teemme vuosittaisia tarkastuksia. Meillä on listatarkastukset, joita teemme. Ja näin me teemme. Ja pyrimme välttämään myös tilanteita, joissa muiden jäsenvaltioiden pitää maksaa viulut toisille jäsenvaltioille. Ja sitten tämä kysymys, onko suorituksessa eroja? Kyllä, jäsenvaltiot ovat erilaisia, kansalliset menettelytavat ja hallinnot ovat erilaisia. Ei varmaan ole kahta jäsenvaltioita, jotka syrjyvät ihan samalla tavalla. Täällä on aina eroja kuitenkin. No, kyse onkin siitä, että tai vaativatko nämä erot tällaisen huomioon, niin kuin tässä tutkimuksessa on esitetty. Ja mekin toimissamme huomaamme eroja, jotka johtuvat siitä, että jäsenvaltio on toiminut huonosti, ja silloin meidän pitää myöskin toimia sen pohjalta. Analyyttiset tutkimukset ovat mielenkiintoisia, osoittavat tiettyjä asioita, mutta ne voivat vain pelkästään antaa meille ajatuksia, että voidaan keskittää toimia johonkin suuntaan. Ne eivät ole kuitenkaan konkreettisten toimien pohjana. Tähän tarvitaan konkreettisia löytöjä. Ja kyllä, olisi hyvin hyödyllisesti, jos jokainen jäsenvaltio suoriutuisi yhtä hyvin kuin parhaat. Olen samaa mieltä tästä. Tämä olisi paras tilanne. Ja tähän me myös pyrimme tarkastusten, valvonnan ja ohjauksen avulla, jota annamme jäsenvaltioille. Ja meillä on tällainen asiakirja, jossa on kaikki toimenpiteet mainittu, joita pitää ottaa huomioon, kun he pyrkivät eh, noudattamaan kaikkia määräyksiä. Kiitos ja sitten asiantuntijat. Minä haluaisin lähteä liikkeelle ensin ja sitten kollega saa vastata vielä Ensinnäkin hienoa, että komissio on yksityiskohtaisesti katsonut julkaisemia tilastotietoja. Olen yrittänyt käyttää, olen yrittänyt käyttää niitä johdonmukaisella tapaa. Näin myös komissiossa onnittelen siitä. Olen vähän pettynyt, että emme voi molemmat vetää samaa johtopäätöstä, mutta tämä on ehkä – ensimmäinen keskustelu. Kaksi prosenttia sadasta, joka menetetään tällä hetkellä, on varmasti sellainen luku, jota voidaan pitää isona. Yli kolme miljardia. Se on varmasti kaikkien elämässä merkittävä summa. Toinen seikka Joissain oloissa jäsenvaltiot ja komissio kyllä keskustelevat näistä kysymyksistä omin komiteassa esimerkiksi, mutta ei ole kovin helppoa selvittää, mitä näissä kokouksissa tapahtuu. Kokemukseni mukaan nämä ovat melko diplomaattisia tapahtumia. Eivätkä niinkään tällaisen tiukan työnteon tapahtumia, kun voidaan osoittaa, että suorituksessa on kovasti eroja jäsenvaltioiden kesken. Kysymys on oikeastaan siitä, että siirretään maksuja talouden toimijoilta veronmaksajien maksuiksi. Tämä tuntuisi olevan tavallaan nyt tällainen järjestelmä, jossa maksetaan tukiaisia niille talouden toimijoille, jotka onnistuvat välttämään tullimaksut. Ja tähän varmaankaan ei pitäisi liian myönteisesti suhtautua jäsenvaltioiden puolelta. Hän Davis voi puhua joistain yksityiskohtaisemmista kysymyksistä, mutta kiinnittäisin vielä huomionne yhteen ehdotukseen, joka on edelleen tässä esillä – Voitaisiin ehkä pohtia 25 tai 20 prosenttia, jonka jäsenvaltiot saavat tämän tehtävän hoitamisesta. Tämä voisi ehkä olla joustava luku ja olla riippuvainen siitä, miten tehokkaasti jäsenvaltiot tätä tehtävää toteuttavat. Tämä voisi olla melko mielenkiintoinen ajatus. Right, thank you. Some additional... Kiitoksia. Vielä muutama lisähuomio esitettyihin kysymyksiin. Haluaisin tehdä selväksi, että vaikka harjoitteemme oli teoreettinen, niin kaikki data, tieto tuli komissiolta, julkisista lähteistä. Ne olivat joko sellaista lähdeaineistoa, joka oli julkisesti saatavilla tai joita erikseen pyysimme komissiolta. Me vain sitten keräsimme tämän tiedon ja havaitsimme nämä kiintoisat kuviot. Ja komissiohan aina puhuu raportointivuosista, mutta me menimme vielä pidemmälle, tarkastelimme kuuden vuoden aikajännettä ja tästä kiintoisia kuvioita trendejä. No en nyt poraudu tässä teknisiin kysymyksiin, mutta silloin kun tietoa oli saatavilla, ja jos tieto oli sellaista, että se olisi saattanut vaikuttaa meidän tuloksiimme, niin me otimme sen kyllä huomioon. Meitä muun muassa kiinnosti tämä tällainen historiallinen äm, varojen keruutilasto. Se kiinnosti meitä kovasti, mutta totesimme niiden kuuden vuoden aikana, joina keräsimme tietoa, niin totesimme, että viisi Olafin raporteista sisälsi tällaista historiallista tietoa, yksi ei, yhden vuoden raportti ei, joten me emme voineet käyttää tätä viidenkään vuoden tietoa. Loppujen lopuksi me lähdemme siitä, että me otamme käsittelyyn äm, keruuasteen yhdeltä vuodelta, ja sitten jos me kuvittelisimme, e, että jos me kertoisimme sen vaikka kuudella tai seitsemällä, niin e, mikä olisi tulos? No, e, se oli vain noin 600 000 miljoonaa. Eli meidän arviomme mukaan siinä olisi kyse vain noin vähän yli miljardista eurosta, joten se ei todellakaan meidän päätelmiämme merkittävästi muuttaisi. Kolmas asia, ja se on ehkä vielä tärkeämpi, paljon tärkeämpi, on se, että me olemme todenneet, että kaikki mitä komissio tekee on myönteistä, koska kun komissio havaitsee rikkeitä tehdyn, niin komissio rankaisee väärintekijää, mutta näin voidaan vain tehdä, jos tarkastellaan, mitä jäsenvaltiot ovat tehneet. Me taas käytimme tilastotietoja osoittaaksemme, mitä jäsenvaltiot mahdollisesti eivät olleet tehneet. E, ja jos keskittyy vain tarkastuksiin, ja paikan päällä tehtäviin tarkastuksiin, niin tällaista tietoa ei löydä välttämättä, mutta me toimimme juuri näin. Me saatoimme keskittyä siihen, mitä jäsenvaltiot eivät olleet tehneet, mutta mitä niiden olisi pitänyt tehdä. Ja sen, siitä me teimme myös arvioita. No onhan tämä todellakin teoreettinen harjoite, mutta olemme aivan varmoja siitä, että jos tarkastellaan enemmän sitä, mitä jäsenvaltioiden olisi pitänyt tehdä ja pyritään arvioimaan, mitä siitä on koitunut, niin kyllä sillä on merkitystä. Ja sitten vielä viimeinen kommentti Langelle. Hän kysyy, että olisiko kiintoisaa arvioida näitä parhaimpia suorittajia tai toimijoita ikään kuin malleina. No, meidän alustava tutkimuksemme kyllä osoitti, että eroja oli. Kun me aloitimme tämän koko harjoitteen, niin kävi ilmi, että eroavaisuuksia oli kaikkialla. Ne olivat merkittäviä ja ne olivat rakenteellisia. Kun me selvitimme, mitkä olivat eroavaisuuksien syyt. Eli siis toisin sanoen sääntöjen vastaisuudet ja sääntöjen vastaisuudet varojen keruussa, niin me totesimme, että tätä samaa metodiamme voitaisiin soveltaa myös muihin EUn budjetin aloihin. Me tietysti teemme tutkimuksemme tullialalla. Siellä summat olivat melkoiset, yli 22 miljardia vuodessa oli kokonaissumma. Oli houkuttelevaa ää, ähm, tarkastella, mikä olisi tulos, jos vaikkapa samaa ää, ähm, mallia käytettäisiin epäsuorien menojen ää, äh, alalla. No, meidän alustava tutkimustuloksemme oli se, että sillä alalla luvut ovat noin viisi kertaa suuremmat. Siellä puhutaan noin sadasta miljardista, mutta mutta täällä tulopuolella ähm, ilmiöt ovat kuitenkin enemmän tai vähemmän samankaltaisia. Ja siksi me emme teknisesti tietystikään voi vastata tähän kysymykseen, mutta voi olla, että tulopuolella ähm, summat voisivat olla viisi kertaa suurempia kuin menopuolella. Tullialalla puhutaan jäsenvaltioiden tullihallinnosta ja menopuolella puhutaan jäsenvaltioiden viranomaisista. Ja sieltäkin saattaa löytyä sääntöjen vastaisuuksia. Mekanismit ovat kuitenkin periaatteessa samat, joten voi olla, että tästä saattaisi olla hyötyä muillakin budjetin aloilla. Sitten vielä yksi huomio siitä, kuinka tätä kaikkea saatettaisiin tarkastella joku huomautti tilanteesta Belgiassa ja Hollannissa, koska olitte käyneet Rotterdamissa ja Antwerpenissa. Olette varmasti nähneet, että tilanne on enemmän tai vähemmän samankaltainen. Kaksi suurta satamaa, kaksi pientä maata, samankaltaiset talousjärjestelmät. Ja kun, jos katsotte meidän diojamme, niin siitä huolimatta kaikista samankaltaisuuksista huolimatta voisitte yllättyä, jos katsoisitte diojamme, miten paljon eroavaisuuksiakin on. Joten tämä sama harjoite voitaisiin toteuttaa kaikissa vaiheissa eri kysymyksien osalta. Tähän haluaisin lopettaa tämän esitykseni ja toivon, että tämä esimerkki jollain tavalla herätteli teitä. Kiitokset teille. Hyvät kollegat, näin tämä esityslistan kohta on saatu päätökseen. Siirrytään seuraavaan kohtaan. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto. Kyse on lausunnosta tästä aiheesta. Valmistaja on edustaja Skylakakis. Hän on kertonut, että hän ei voi olla tänään paikalla. Hänellä on muita tehtäviä sitoumuksia tänään. Tämä teksti on ainoastaan englanniksi käytössä. Kysyisin kollegoilta, haluaako joku täällä nyt kommentoida – luettumaan tämän lausuntoluonnoksen. En huomaa puheenvuoropyyntöjä, joten haluaisin sanoa kollegoille, että tarkistusten jättämisen määräaika on maaliskuun 22. päivä vuonna 2013 kello 12, eli puolelta päivin. Hyvät kollegat, siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan – she's coming. Come here or, or your, your place? But it was here. I don't know where it's now. Elnézést kérek a rövid technikai szünetért. Az... Pahoittelen lyhyttä teknistä taukoa. prefer to stay. Okay. Uh, oh, sorry, please uh, stay there. Szóval, tisztelt képviselőtársaim, rátérünk. Niin siis, hyvät kollegat, siirrymme esityslistalla eteenpäin. Me keskustelemme Herbert Böschin kanssa. Olafin valvonta komitean jäsenen kanssa, joka on aikaisemmin ollut valiokuntamme jäsen. Tervetuloa tänne, herra Bösch, valvontavaliokuntaan Euroopan parlamentissa. Te olette valiokunnan entinen puheenjohtaja. Pyysimme teitä istumaan tänne eteen, mutta sanoitte, että mieluummin istutte siellä takana. No hyvä näin, annan teille pian puheenvuoron, jotta voitte kertoa meille lisää tästä aiheesta. Olkaa hyvä. schön, Herr Vorsitzender. Danke für die Kiitoksia puheenjohtaja. Toimiiko tämä? Hyvä, kiitoksia. Hyvät näistä herrat. Olemme tulleet oikein mielellämme tänne paikan päälle. Koska tämä tuleva asetus ja sen uudistus Olafin taholta annamme tähän meillä meidän oman kantamme, joten kiitokset kutsusta, koska tiedämme, että asia on ollut jo vuosi kausia toimielimissä esityslistalla. Tästä vanhassa asetuksessa oli kolmen vuoden kesto. Ja tulee myös sen takia tänne paikan päälle. Ei pelkästään kunnioituksesta Euroopan parlamenttia kohtaan, vaan tiedottaaksemme ja kertoaksemme, kuinka me näemme asiat sen jälkeen, kun meillä on vuoden verran ollut kansallinen virasto toiminnassa. Ja mitä tuloksia voimme vetää näiden eri tavausten tutkinnasta, kun kyseessä on se, että tuleva asetusluonnos tai sen neuvotteluprosessi toimijoiden kesken lähtee käyntiin. Tai ICPin puitteissa, eli tutkintaa toimia tekevien henkilöstön ohjeistus. Miten tämä voidaan yhdistää tähän asiaan? Miten voidaan sitten arvioida tämän vahvuudet ja heikkoudet? Tältä pohjalta ja me tiedämme myöskin, että olemme eh, perussuunnuksen mukaisesti velvoittu antamaan vuosittaisen raportin. Päätimme tehdä osan tästä vuosiraportista tähän asiaan liittyen. Ja tämän takia meillä on tämä niin sanottu työasiakirja. Ja haluaisin näin muutamista kohdasta kertoa teille. Kun me kerromme teille aikaisemmin, että meillä on tällainen hanke menossa. Jos minulta nyt kysyttäisiin, mitä, mitä minä, minä ajattelen tästä tulevasta asetuksesta, niin tämän asiakirjan tekijänä toteaisin vain, että odottakaa nyt vielä hetki. Tiedän, että tämä on vaikeaa. Te kunnianarvoisat edustajat olette neuvotelleet tämän, mutta kerron teille kohta, miksi pitäisi tehdä näin. Me olemme ponnistelleet sen eteen, että annamme meidän äh, raportimme tälle talolle. Ja haluan, että tätä tutkittaisiin ensin, ennen kuin tartutaan muihin toimenpiteisiin. Tai halutaan vaatia Olafilta jatkotoimia. Ja aika puitteet ovat tässä aika selkeästi näkyvissä. Toivottavasti huhtikuussa voimme hyväksyä vuosiraporttimme mukaan ottaen tämä työasiakirja, jossa katsotaan uudistuksen sisältöä. Joten niin vaikea tätä kommentoida ennen kuin lopullisesti katson tätä asiaa. Ja tässä vaiheessa haluaisin myöskin todeta, että <laughs> ehkä teille lukea teille on englanniksi ja voi kertoa teille, mitä me olemme käsitelleet tässä työasiakirjassa. Ja pyydän anteeksi, että asiakirjaa emme voi vielä teille antaa, koska se ei ole vielä päätty. Tämä on lopullisesti vielä hyväksytty. Joten me katsoimme nyt vaihdan englanniksi ne tutkintotoimet, joita ei olla voi tehdä. Sitten toinen kohta. Perusoikeuksien ja valvontavalikoinnan oikeudet, laillisuustarkistus, joka ottaa huomioon ELAFin tutkimuksessa kansallisen lainsäädännön huomioon ottamisen ja sitten sisäiset ja ulkoiset tarkastukset ja suora osallistuminen Olafin tutkimustoimiin, tutkimusten aloittaminen, politiikan prioriteettialueet ja mahdollisen epäilyn toteaminen ja Olafin toimien tarkastelu, sisäisten ja ulkoisten toimien välinen ero – ja valvontavaliokunnan toimet, jotta voidaan taata riippumattomuus ja Olafin tutkimusten oikeanlaatuinen läpivieminen. En nyt hiteraa kaikkia tästä, mutta ehkä kahta kolmea kohtaa näistä, jotka mainitsin juuri äsken teille. Niistä voisin keskustella teidän kanssanne. Hallinnolliset eh, tutkimukset, tutkimustoimet, joita Olaf voi tehdä. Haluaisin vielä toistaa, että tämä on tulos useammasta tutkimuksesta, joita meidän valiokuntamme on tehnyt viime vuosina. Tekstin kaksi artikla asetuksessa toteaa, että tutkimukset ovat sellaisia tarkastuksia tai muita toimenpiteitä, jotka tehdään Olafin toimesta artiklan 3 ja 4 mukaisesti. Nämä artiklat kattavat ö, kyseiset tutkimustoimet. Tämä teksti on samankaltainen kuin tämänhetkisen asetuksen voimassa oleva artikla 2. Artikla 11.5 joka antaa mahdollisuuden siihen, miten voidaan toista aineesta kerätä, ja tämä heijastelee niitä toimenpiteitä, joita artiklassa 3 ja 4 asetuksessa on mainittu. Mutta tämä määräys kuitenkaan ei ole suljettu lista, koska tämä on vain pelkästään osviittaantava muun muassa lista. Sitten tässä toisessa on vielä lisää. Hetkinen vain puheenjohtaja. valvontakokemuksesta, mitä meidän komiteamme on. Olaf on tehnyt valvontatoimia, jotka menevät pidemmälle kuin ne, jotka on artikassa 3 ja 4 asetuksessa mainittuna tämänhetkisessä versiossa, ja pidemmälle kuin ne, jotka ovat aset, uudistetussa asetuksessa alia valmistellaan ja tuetaan vaikka yksittäisten puhelinkeskustelujen tarkkailua. Mutta asetustekstistä ei tule oikeuksia toimia. Ja Olaf ei ole tehnyt mitään tutkintoja ennen tämän toimintaa. Nämä tutkintoimet voidaan nähdä myös julkisviranomaisten kanssa puuttumisena toimintaa ja yksityishenkilöiden suojaan. Ja tämän tietenkin pitää olla lain mukaista toimintaa. Artikla 7 sitten perusoikeuskirjasta, EUn perusoikeuskirjasta, joka juuri vastaa näitä artiklan 8 oikeuksia ihmisoikeusjulistuksesta. Ja sitten johdatus kappaleessa viisi, jossa puhutaan tutkintamenettelystä toimijoille. Tämän ei pitäisi muuttaa mitään oikeuksia ja velvoitteita, mitä tämä astus asettaa. Kuitenkin ottaen huomioon suuri riski, joka on olemassa, valvontakomitea uskoo, että olisi tärkeää tarkentaa tutkimusten luonne uudistuksen yhteydessä. Voisin vielä mainita erään toisen asian, joka No, tulemme joka tapauksessa jakamaan teille tämän tekstin myöhemmässä vaiheessa. Jos päätämme tehdä niin Olafin pääjohtajan osallistuminen suoraan Olafin tutkintoimintaan. Tämänhetkisen astuksen mukaisesti pääjohtajat johtaa tutkimuksia, Periaatteessa tämä on mukana myöskin uudistustekstissä, eikä hänen johdollaan henkilökunta tekee tutkimuksia. Hänen nimeämänsä henkilökunnan pitää toimia. Ja tämä tapahtuu tutkintamenettelyjen suuntaviivan mukaisesti ja pääjohtajan antamien omien suorien ohjeiden pohjalta kyseisissä tapauksissa. Eli tässä meidän valvontakokemuksemme pohjalta voidaan todeta, että komitea siitä, että pääjohtaja olisi mukana vaikka joidaan joidenkin henkilöiden haastatteluissa tai paikan päällä tapahtuvissa kontrolleissa. Jos pääjohtaja osallistuu suoraan näihin toimiin, niin on tärkeää, että pääjohtajan osallistuminen tutkimuksessa saattaa, sillä saattaa vaikutus riippumattomuusperiaatteeseen sisäisessä tutkimuksissa. Erityisesti artiklassa 90a henkilöstösäännössä todetaan, että kuka henkilö tahansa, johonkin tätä henkilösääntöä sovelletaan, voi antaa pääjohtajalle valituksen, jos häntä vastaan on rikottu Olafin tutkimusten yhteydessä. Valvontakomitea aloittaa esille, että case lawssa on tehty aika laaja määritelmä eturistiriidan suhteen. Ja että pääjohtajan pitäisi pitäytyä siitä, että hän itse joutuu tilanteeseen, että hän on eturistiriita. Tämä saattaisi vaarantaa Olafin toiminnan uudelleenarvioinnin. Joten tästä pitäisi olla myöskin selkeä sanamuoto uudistetussa tekstissä. Tiedän, että tässä pitäisi olla vähän nyt keskustelukin aikaa vielä puheenjohtaja, joten en halua nyt enempää esittää omia kantojani. Tämä tekstikokonaisuus hyväksytään sitten huhtikuussa. Mutta voin kertoa teille tässä vaiheessa, että täällä on kokonainen lista hyvin vakavasti harkittuja ehdotuksia. Näistä asioista me olemme tutkineet. Kiitoksia puheenjohtaja. Köszönöm Bös úrnak a értékes gondolatait. Kiitos herra Bös tästä alustuksesta. Nyt edustaja Gressle. Paljon kiitoksia. Minä haluaisin viitata siihen, että parlamentin budjettivalvontavaliokunta on pyytänyt kertomusta Dallin tapauksesta. Tammikuun viimeisestä päivästä lähtien tämä kertomus on olemassa lukkojen takana. Ja haluaisin sanoa, että tässä nyt peitellään ja hiljaisesti hyväksytään – sääntöjen vastaisuuksia. Aivan selkeästi laittomuksista on kyse, kun on yksityisiä puheluita. Ja sitten on keskusteltu siitä, miten tämä hoidettaisiin parhaalla tapaa. Mikä on tutkinnan tarkoitus nyt? Kerätä olemassa olevat todisteet tutkinnan tarkoituksena on kerätä materiaalia, joka voi johtaa syytöksiin tai ei, jotka voivat olla todisteita. Tässähän nyt lähinnä lähdetään itse luomaan tällaisia todisteita, raskauttavia sellaisia. Oletteko nähnyt tällaista, että nyt on luotu itse, tehtailtu todisteita? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Ja sitten nämä puhelut, liittyvätkö ne siihen, miten arvioidaan. Nämä olemme kuulleet, että tässä reikotaan perusoikeuskirjaa. On muistettava, että tässä on kyse EUn toimielimestä, Euroopan komissiosta. Olenko nyt ymmärtänyt tämän asian oikein vai väärin? Kiitos. Gaia runnakodumme tummega suut. Puheenvuoron saa edustaja Geier. Tässä menee nyt hetki, koska haluaisin julkisesti nyt sanoa, kuinka pöydistynyt olen tästä kaikesta. Me olemme neuvotelleet kolmikantaneuvottelussa Olaf-asetuksesta melko pitkään. Kaikkien toimielinten, tuolla joilla on tässä jotain sanottavaa, mukaan lukien Olafin valvontakomitea. Ja nyt tässä on kokous. Ja esityslistalla sanotaan, että käydään keskustelua. Siitä avataan uudestaan tämä asetus, josta on sovittu kolmikantaneuvotteluissa ja neuvotteluista. Opin, että juuri näin ei tulisi tehdä, koska silloin kaikki aika on saatu edistys menetettäisiin. No, maailma pyörii edelleen ja joudumme kokemaan tämän Dalin tapauksen tilanne, joka on varmasti hankala Euroopan unionille, myös Euroopan komissiolle, mutta täällä valiokunnassa käydään aiheesta keskustelua. Ja tämä liittyy vähän siihen, liittyy tekeekö Olaf työtään oikein vai ei, ja Dalin asemaan. Mielestäni siitä ei nyt päätä tämä valiokunta, siitä päätetään tuomioistuimessa. Tämä on tärkeää siksi, että tämä tapahtuma, joka tässä meillä nyt on käsillä, ei olisi muuten ymmärrettävissä, kun ajatellaan, että sen jälkeen kun Dalin tapaus kävi ilmi, ja on ollut kaiken, kaikenlaisia epäilyitä. Ja nyt yhtäkkiä keskustelemme siitä, pitäisikö avata uudestaan Olaf-asetuksesta sovittu paketti. Jos valvontakomitealla ei olisi ollut vuosikausia aikaa sana kantaansa Olaf-asetukseen, niin nyt sitten saamme tällaisen kannanoton, jota ei ole kunnolla – valmisteltu ja joka ei käy selkeästi asiakirjoista. Ilmiö sitten parahin Herbert Pösch sanoi, että en siteera, mutta siteeraat kuitenkin kertomuksesta, jota ei ole lopullisesti hyväksytty. Mikä komedia tällainen on? Sinun ehdotuksistasi löydän muutamat keskeiset sanat, jotka liittyvät Dalin tapaukseen, jotka ovat tulleet siinä esiin. Tämähän kuulostaa mukavalta. Voin todeta, en voi puhua työryhmäni nimissä, tiedän, että kantoja Olafin on siellä hyvin vaihtelevasti, mutta minä totean, että pahoin pelkään, että Olaf-asetus sen muuttaminen on jälleen Trojan hevosena, jotta voidaan käydä ihan eri keskustelua, jota minä en halua tällä tapaa jatkaa. Kérdezem tisztelt képviselőtársamat, van-e bárki, aki még... Kysyisin muilta jäseniltä, onko vielä puheenvuoropyyntöjä. Edustaja Stas. Niin, olen hiukan yllättynyt nyt Jenssin reaktiosta. Wat ik eh, vaststel is dat het voor... Voin todeta, että viime lauantaina oli puoli vuotta siitä, kun komissio sen Dali joutui luopumaan tehtävästään ja aluksi pyysimme saada nähdä noin puolentoista kuukauden jälkeen kävi ilmi, että oli olemassa valvontakomitean raportti tavasta, jolla tutkinta oli toteutettu. Ja me kysyimme tätä asiaa siksi, että kuulimme, että ilmeisesti kaikki asioita ei Olafissa ollut korrektisti hoidettu ja pitkien pyyntöjen jälkeen saatiin tutkintakertomus, mutta myöskin valvontakomitean kertomus, jotka päätyivät johonkin täällä parlamentissa. Lukit suljettujen ovien taakse ja nyt meidän pitäisi antaa hyväksyntämme uudelle asetukselle, joka 5, 6, 7, 8, 9, 10 vuoden ajan määrää, miten Olaf toimintaansa toteuttaa, vaikka hyvin tiedämme, että voi olla sellaisia käytäntöjä, joita ei voida hyväksyä. Jos tämä kaikki on totta, niin tämä pitäisi meitä huolettaa lainsäätäjinä. Siksi en niin hyvin nyt ymmärrä Jenssiä, että tätä ei pitäisi mitenkään ottaa nyt huomioon, vaan meidän pitäisi hyväksyä lainsäädäntöä, joka olisi voimassa kymmenen vuoden ajan, tietäen samalla, että on hyvin vaikea tulevan vuosikymmenen aikana mitään enää muuttaa – ja kylläkään tässä on nyt vähän huolta paikallaan. En myöskään ymmärrä tämän parlamentin johtoa, puheenjohtajakokousta, parlamentin puhemiestä. Ilmeisesti nämä tahot eivät halua, että budjetin valvontavaliokunnan jäsenet, jotka ovat vastuussa tästä Olaf-asetuksesta eivät saa pääsyä tärkeisiin asiakirjoihin. Eurostat tapaus vuodelta 2002-2003. Tuomioistuin käsittelyyn päädyttiin sen osalta. Minä olen lukenut tämän asian liittyvät asiat tarkkaan. Eurostat-tapauksessa kaksi tutkintaa kahdessa jäsenvaltiossa, Luxemburgissa ja Ranskassa. Ja silti budjetin valvonta valiokuntana silloin jo saimme pääsyn Olafin asiakirjoihin. Me jopa saimme osallistua poliittisten ryhmien puheenjohtajien kokoukseen ja kysellä sieltä komission puheenjohtajalta, komission silloiselta pääjohtajalta, ja nyt tämä kaikki on mahdotonta. Ja jos olette lukeneet tuomioistuimen päätöksen, niin näette, ettei siinä ollut ongelmaa. Niiden asiakirjojen kanssa, joita pohjoiden pohjalta lopulta tuomioistuin päätöksen teki. Tärkeää olisi kantaa nyt vastuu. Hyvä, että me saamme tietoa vähän ennalta, tiedämme mikä on asian tila. Tässä tapauksessa mielestäni emme voi asetusta hyväksyä. Tarvitsemme lisää tietoa. Budjetin valvontavaliokunta on tilanteessa, jossa todella on vaadittava, että saamme tutustua näihin asiakirjoihin. Vaadittakoon tätä nyt parlamentin puhemieheltä, muuten emme voi me tälle antaa. Kiitos. Edustaja Müller. Thanks. Kiitoksia. Tämä, mitä nyt olen tässä kuullut, ei ole kauhean vakuuttavaa. Minusta meidän tässä valiokunnassa tulisi mitä pikemmitin järjestää iltapäivän tai aamupäivän mittainen kokous, jossa käsiteltäisiin erityisesti Olafia. Sitten kun tämä raportti on valmis, se täytyy, siitä täytyy puhua, Olafin johtajan täytyy kommentoida sitä, meidän täytyy voida esittää kysymyksiä ja sitten katsotaan, mihin toimiin meidän ehkä täytyy ryhtyä. Mutta, meillä, mutta kyllä kaikilla täytyy olla oikeus vastata syytöksiin ja mielestäni tällainen kyselyvastaussessio täytyy järjestää niin pian kuin mahdollista tässä valiokunnassa. Ja mitä Dalli-asiaan tulee, niin Äh, Stas ja minä kuulumme tämän valiokunnan äh, vanhaan kaartiin, joten kyllä minä toivoisin, että äh, saisimme enemmän tietoja. Ehkäpä tämän valiokunnan puheenjohtaja voisi kirjoittaa puhemiehelle ja Olafin johtajalle ja kysyä, miksi Eurostatin tapauksessa oli mahdollista meidän perehtyä asiakirjoihin ja miksi ne Tallin tapauksessa ei. Kiitoksia, Rova Kresla. Olen pahoin pyydän jälleen puheenvuoroa, mutta kollega Kaija pyysi minulta vastausta. No, todeta, että tässä ei ole kyseessä tali, vaan tässä on se, kuinka tallin tutkimuksen yhteydessä katsottiin petoksen vastaista taistelua. Meillä on elin, joka tutkii tätä asioita. Tämä on tämä valvontakomitea, Ja tietenkin tämä on tärkeää meille, koska meillä on myöskin oikeus katsoa näitä asioita. Tämän takia en halua kuulla, että tässä vain joku toteaa tässä pelkästään kantansa. Totta kai olen valmis tässä ottamaan asioita huomioon. Tässä on kolme toimielintä, parlamentti, komissio ja neuvosto oikeastaan yhdessä, ovat saaneet tämän valvontakomitean raportin tammikuun lopulla, Kukaan näistä ei reagoinut, vaikkakin oikeuden rikkominen näkyy selkeästi ja räikeästi. Eli mikä on sellainen unioni, joka ei uskalla enää puuttua asioihin? Ja miksi tämä raportti ei ole avoin? Tiedän, että menettelytapa Maltalla on aika ikävä tapahtuma. Ja se ei tietenkään liity mitenkään tämänhetkiseen oikeustilanteeseen. Ja täällä onkin oikeasti nyt asia pitää ottaa pöydälle esiin. Jos ei näin tapahdu, niin täällä on seuraamuksia. Emme voi toimia niin, että eurooppalainen elin sallii asioita, jotka eivät ole okei. Okay. Ja tämä ei ole okei, okay, että täällä manipuloidaan asioita. Tässä on tapahtunut manipulaatiota. Tämä on sitä. Minusta tämä ei ole oikein. En voi hyväksyä sitä, että me kaikkia muita täällä tuomitsemme, mutta itse emme tee asioita kunnolla. Joten haluaisin vielä kerran huomauttaa asiasta. Tämä pääjohtaja O-asia on kyllä aika uskomaton, koska kaikki ovat saaneet täällä postia Olafilta. Jos katsotaan tarkemmin, että postia tästä on tullut, niin me estimme kysymyksen Miksi pääjohtaja tekee tutkimuksia, joka oli oikeastaan meidän pyyntömme kohteena? Ja minä esittelijänä, jotka ponnistelee asetuksen eteen näin paljon, että asetuksessa tapahtuu näin. Ja sitten, ja joka toimii niin, että joka, kaikki mitä on kiellettyä, niin tehdään. Ja tässä on aika vähän kiellettyä loppujen lopuksi. Eli kaikki mitä ei ole kiellettyä on sitten sallittua, näyttää siltä. Ja tällä tavoin emme voi toimia eurooppalaisessa herkässä ympäristössä. Se, että saako pääjohtaja tehdä itse tutkimuksia vai ei, herra Pös totesi, jos hän tekee näin, niin tässä on suuri ongelma. Ja tämän me pyrimme ottamaan esille, minä ja Baad. Ja totta kai Olaf-asetus antaa hänelle vastuun. Hän on vastuussa kaikesta, mutta ei tällaista, että hänen pitää itse tutkia. Hänen pitää itse olla neutraali, koska hän on kaikesta vastuussa. Ei hän voi itse tehdä tutkimuksia. Ajatellaanpas nyt vaikka jotain eurooppalaista virkamiestä tässä hetken, hetken aikaa. Mitä se raukka tekee, jos hän on henkilöstösäännöstön mukaan velvoitettu tekemään yhteistyötä Olafin kanssa eikä antamaan lausuntonsa. Mutta hänellä ei ole mitään mahdollisuuksia sitten puolustautua tähän vastaan hän voi mennä ehkä tuomioistuin puoleen ja saada kymmenen vuoden päästä, päästä sitä oikeutena sitten käyttöön. Ja 2008 Olaf hävisi yhden perusoikeusjutun. Miksi tämä kestää kaikki nämä niin kauan? Odottakaa, mitä tapauksia tulee tästä myöhemmin. Ne vastaukset Olaf on lähettävä, ne ovat melko manipulatiivisia. Minä katsoin niitä ja hymyilin vain, koska tiedän, että asiat ovat hyvin monimutkaisia, niin kai käsitellään asioita, ei ymmärrä näitä kyllä. Minusta nämä manipulaatiot, mitä on tehty, ovat kyllä tällainen skandaali. Ja meidän pitäisi ottaa selkeästi asian kantaa. Tämän takia me pyysimme valvontakomitealta, että valvontakomitea saa katsoa näitä ja puuttua asiaan. Jos emme puutu tähän, niin valvontakomitea voidaan saman tien purkaa. Ja Olafkin voidaan purkaa saman tien, koska he näin voida edetä asioissa. Esitin muutamia kysymyksiä kollega Pösille. Jos hyvä kuulla vastaukset näin, tämä olisi meille tärkeää, koska näin saisimme laajan kuvan siitä, miten tutkimuksia tehdään. Ja jos me teemme tarkistuksia, täällä ainakin on myöskin syytä tehdä tarkistuksia, niin teemme sitten ne oikeat tarkistukset. Kiitoksia. Köszönöm további eh, kivi. Kiitos. En nähnyt muita puheenvuoropyyntöjä kollegoilta, joten annan herra Bössille uudestaan puheenvuoron, jotta hän voi vastata täällä esitettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen esittelijän kysymys. En pysty sitä kommentoimaan sen kummemmin. Mutta toinen kysymys miten pitkälti uskomme, että perusoikeudet ovat tässä kyseessä, niin kyllä on vastaus ihan selkeästi. Jos voin vielä sanoa jotakin meidän käsityksestämme, herra puheenjohtaja, käsittääkseni meidän velvollisuutemme parlamentin suuntaan on, että jos juuri ennen kuin hyväksytään kriittinen vuosikertomus Olafin toiminnasta. Esittelijä on aivan oikeassa. Tämä meidän työtämme, tämä meidän velvollisuutemme. Se on saatu kolmelta toimielimeltä yhdessä. Jos juuri olemme hyväksymässä tällaista kertomusta, niin meidän tehtävämme mielestämme oli. Ja lisäisin tämän, että kerromme myös komission jäsenelle Semetalle, tästä työasiakirjasta, jota olemme työstämässä. Meidän velvollisuutemme oli siis kertoa parlamentille tästä. Minun mielestäni olisi ollut kestämätöntä, jos parlamentti olisi voinut syytellä meitä siitä, että me hyväksyimme täällä pitkälle tämän uudistuksen ja te taas tiesitte, että te valmistelitte jo tällaista, eikä meille kerrottu, mitä se olisi ollut väärä tie mielestämme. Siksi uskoakseni oli oikein kunnioituksesta parlamenttia kohtaan myös, että annoimme tietoa, joka ei ole kovin yksityiskohtaista sen myönnä, mutta kuitenkin tämä tieto annettiin valiokunnalle ja totta kai tämän parlamentin päätettäväksi jää, mitä teette tällä tiedolla. Tämä vuosikertomus ja kaikki asiat, joita siteerasin, nämä hyväksytään luultavasti 14.15. huhtikuuta kokouksessamme. Ja sitten tietenkin jälleen annetaan tämä niiden toimielinten käyttöön, jotka ovat antaneet meille tämän valvontatehtävän. Se on mielestäni korrekti käsitys meidän toiminnastamme ja tehtävistämme ja olen kiitollinen, jos työllemme saadaan ymmärrystä täältä valiokunnasta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset teille, herra Bösch. Hyvät kollegat, näin käsiteltiin loppuun tämä toiseksi viimeinen esityslistan kohta. Ja nyt viimeinen kohta. asetuksen 1073 kautta 1999 muuttaminen Euroopan pettoisten torjuntaviraston tutkimuksesta annetun asetuksen muuttaminen. Edustaja Gressle on esittelijä. Saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Simen toimme liittyy juuri tähän, mitä äsken kuulimme täällä. Ja tämän takia pyysin aikataulun pidentämistä ja neuvostohan nyt tämän veti nyt niin nopeasti läpi. Ja tämän takia minusta on tar- tärkeää tämänhetkisten tietojen pohjalta, mitä kuulemme valvontakomitealta, ja kyllä me saattaa raporttia käsiimme, että voisimme käyttää näitä tietoja hyväksymme kuitenkin tässä, että voimme tehdä tarkistuksia. Ja haluaisin myös todeta, että tällainen maassa on olemassa, se on menettelytapa säännöissä – mainittu. Jos uutta asiassa ilmenee, niin tällaisia voidaan tehdä. Nyt enkä en tiedä vielä tarkkaan, mihin suuntaan mennään, koska pitää ensin lukea nämä asiakirjat. Tämän takia olisi tärkeää saada ensin käsiin nämä asiakirjat, että pyydän tässä ensin lykkäämistä ensin. Ja sitten toivottavasti tämä talo hyväksyy sen. Voin vain suositella sitä, että emme hyväksy asetustekstiä vielä tässä vaiheessa. Köszönöm, tisztelt képviselőasszony. Kiitos, edustaja Gressle. Katson täällä saliin, onko teillä vielä huomautettavaa kysymyksiä? Haluaako joku käyttää vielä puheenvuoron? Edustaja Gressle, minulla olisi kysymys. Tarkoittaako tämä kaikki sitä, että meillä nyt on tehtävänä täällä päätös, vai oliko tämä vain tiedoksi? Selvä, tämä oli tiedoksi. Asiat kulkevat nyt omalla painollaan. Huomaan, että nyökkäilette. Vastaus taitaa olla kyllä. Hyvät kollegat, jos kukaan ei halua enää käyttää puheenvuoroa, niin ajanteeksi. Olkaa hyvä, edustaja Gressle. Niin menettelytavan mukaan meidän piti ottaa tämä kokouksessa tänään esille, koska neuvosto on hyväksynyt ehdotuksen tällaisena kuin se on. Eli tässä oli tärkeä syy ottaa se tänään esityslistalle. Olisi hyvä, että sosiaalidemokraattinen ryhmäkin hyväksyisi tämän tärkeän syyn. Kiitoksia. Olaf tisztelt képviselői, képviselőjekért szót. Han, annan vielä Olafin edustajalle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja luvallani. Haluaisin Olafin puolelta vielä sanoa muutaman sanan, kun Olaf-asetuskohta on esityslistallanne. Ensin muodollisesti haluaisin sanoa, että neuvostohan on luonut kantansa lukkoon 25. helmikuuta ja komissio – on antanut tiedonannon kollegion hyväksymän kannan, joka tukee sitä. Viittaisin siihen asiaan, jonka edustaja Greslekin otti esiin, että yli vuoden ajan edustaja Greslen puheenjohdolla on intensiivisesti neuvoteltu Olaf-asetuksesta. Ja voin varmasti sanoa, että hyvä kompromissi on nyt löytynyt. Ja uskoisin, että komissiokin pitäisi hyvin ikävänä, jos Olaf-asetuksen hyväksyntää nyt tarkistusten kautta hidasteltaisiin. Budjetin valiokunnan puheenjohtaja Toder kirjoitti puheenjohtajavaltiolle lokakuussa kirjeen, joka antoi tuen – kolmikantaneuvotteluissa löydetylle tulokselle. Haluaisin kiinnittää huomiota myös siihen, että ehdotus on vuodelta 2006. Nyt on kulunut lähes seitsemän vuotta. Ja jos nyt perustavaa laatua olevia tarkistuksia esitetään, se on totta kai parlamentin oikeus. En sitä kiistä, se on ihan itsestäänselvä oikeus, mutta hankalaa on kyllä ajatella, että tällä vaalikaudella saataisiin uusi hyväksyntä Tästä lähtisi varmasti liikkeelle aivan uusi luku, joten vetoaisin myös budjetinvalvontavaliokunnan jäsenin. Pyytäisin, että katsotte tulosta, joka on kaiken kaikkiaan tasapainoinen tulos. Myös ajatellen valvontakomitean asemaa. Komissio on sitä mieltä, että me tarvitsemme selkeämmän kehitellyn valvontakomitean, jolla on oikeuksia ja velvollisuuksia – ja toimivalta on määritelty paremmin kuin aikaisemmassa asetuksessa mielestämme, joten tämä on asetusehdotus. Totta kai, jos sanotte, että tässä on nyt säännönvastaisuuksia, me olemme kuunnelleet tätä kaikkea. Olafin kritiikkiä pääjohtaja on vastannut – ja me olemme vuoropuhelussa valvontakomitean kanssa, mutta Tämä asia on myös Olafin ja valvontakomitean välinen asia, yksittäinen asia, josta voidaan keskustella, mutta tätä tapausta ei pitäisi käyttää siihen, että jarrutellaan tätä tärkeää lainsäädäntötyötä. Tämä on ainoastaan vetoa, vetomus meidän puoleltamme, komission puolelta myös. Ja olisi hienoa, jos tämä puheenvuoro saisi myönteisen vastaanoton valiokunnassa. Kiitos. Baciti su una cadoma Edustaja Paticis. Ačiū gerbiamas pirmininkė, kadangi čia buvo kreipimasis, kad ir socialistai galėtų. Kiitoksia puheenjohtaja. Siis sosialistithan vetosivat sen puolesta, että tästä asiasta, tai siis vedottiin, että sosialistit keskustelivat tästä asiasta, joten mielellään me niin teemme. Meidän täytyy keskustella ongelmista, jotka liittyvät tiettyihin sääntöjen vastaisuuksiin. Ymmärrän kyllä, että tutkintoihin on oltu pettyneitäkin. Esimerkiksi Kresle on ollut pettynyt siihen, mitä on tapahtunut, koska paljonhan on tehty työtä. Minä itse olin varjoesittelijänä ja voin todeta, että tämä nimenomainen asiakirja on kyllä edellyttänyt aivan erityistä tietoa, asiantuntemusta, eivätkä kaikki välttämättä edes ymmärrä tämän asiakirjan sisältöä, eikä ole välttämätöntäkään, että kymmenet ihmiset ymmärtäisivät tämän asetuksen säännökset aivan samalla tavalla. Kyllä minä ymmärrän, mitä komission edustaja sanoi. Tietyissä tapauksissa saattaa olla menettelytapoihin liittyviä sääntöjen vastaisuuksia, eikä meidän pidä niitä yleen katsoa, se on totta. Me olemme nyt eläneet seitsemän vuotta sellaisen asiakirjan kanssa, joka ei ollut ihan täydellinen, ei ihan täydellisesti vastannut tätä aluetta. Ehkäpä tuleva asiakirja ei sekään tule olemaan täydellinen ihan kaikkia elämäntilanteita silmällä pitäen. Ehkäpä elämä itse sanelee tiettyjä muutoksia siihen ajan oloon. Uskon, että meidän pitäisi pyrkiä kohti konsensusta Äh, on kuitenkin muistettava, että paljon on tehty työtä tämän asiakirjan aikaansaamiseksi ja toivottavasti saamme äh, aikaan vielä päätöksen. Päätöksen, joka ei välttämättä ole ideaali, mutta kuitenkin riittävän hyvä. Edustaja Gressler, olkaa hyvä. Ich möchte eine Frage stellen an die Frau Hoffmann. Oder ist Herr Bösch noch da? Onko herra Bösch täällä vielä paikan päällä, koska Rova Hoffman totesi, että ei yhdestä tapauksesta saa vetää johtopäätöksiä koko asiaan. Mutta herra Pös, kun hän puhui tästä perusoikeuksista ja puhelinkuuntelusta, niin tässä on kyseessä useampikin tapaus. Haluaisin kuulla että tässä, on, onko yksi tapaus kyseessä vai useampi? Tietenkin voihan tästä tapahtua, mutta eihän tästä tapahdu vain noin, että jossain vain kuunnellaan jotain puhelinta. Jos tämä on, on vakava tapaus, Onko yksi tapaus vai useampi tapaus kyseessä? Onko järjestelmällinen toimintatapa kyseessä? Jos tämä on järjestelmällistä, ja jos se on, niin silloin asetuksen pitää selvittää tämä asia. Ja sitä se ei tee. Tällä hetkellä emme voineet uskoakaan, että tästä olisi tapahtua. Oikeastaan, että parin, asia, parin henkilöitä pitäisi täällä nyt jo lähteä paikaltaan. Rova Hoffman ei nyt sitä mitään syytöksiä, koska hän, hän voi tehdä kaikkia tietenkään. Megkérdezem Hoffman asszony Bös urat, kivänä eh, kívánnak Kysyisin Roa Hoffman ja herra Bös teiltä, haluatteko vastata tähän kysymykseen? Ehkä herra Bös ensin, vaikka se on vähän epäkohteliasta. Mutta valvontakomitean nimissä kuitenkin puheenvuoro teille. Kiitos. Tässä vuosikertomuksessa ei ole tarkoitus erityisesti ottaa joitain yksittäisiä tapauksia esiin, vaan tässä annetaan yleiskatsaus. Emme ole työstäneet ainoastaan yhtä tapausta, vaan useampia. Joskus tämä tuntuu unohtuvan hiukan täällä. Olen sitä mieltä, että se on riittävän raskauttavaa, jos voidaan todeta, että meidän mielestämme tässä on puututtu tutkinnassa – perusoikeuksiin virastomme puolelta ja totta kai haluamme antaa raportit eteenpäin niille, jotka ovat poliittisesti vastuussa petoksen vastaisesta yksiköstä tulevaisuudessa. Kiitos, Hoffman. Tämä on niin kauhean, että jos herra Pösch puhuu ensin, kyllähän voi joskus mieskin aloittaa puheenvuorot, ei siinä mitään tämän tasa-arvon vastaista tässä itse asiassa tämä ei varmaan auta, jos puhumme yhdestä tapauksesta, josta on erilaisia kantoja olemassa, ja valvontakomitean toiminnasta ja Olafin toiminnasta. Itse en ole tutkintatoiminnassa mukana, joten en voi kommentoida tätä, tätä asiaa, mutta voi vain todeta, että ilman muuta valvontakomitean komitean lausunto. Jos te katsotte nyt sitä Olaf-asetusta, niin se on annettu Olafille, ja olemme tutkineet sen tarkkaan, ja olemme myöskin tar- selkeästi vastanneet tähän. Olaf ja on valmis joka tilanteessa myöskin keskustelemaan asiasta valiokunnan kanssa. Emme varmaan näe kaikkia sillä samalla tavalla kuin valvontakomitea, mutta tämän takia me istummekin sitten pöydän ääriä ja keskustelemme. Tätä me teemme ja tähän me olemme myös valmiita. Eikä meillä ole mitään ongelmia sen suhteen, että tulemme tänne valiokuntaankin vielä kertomaan asiasta. Kyllä me olemme avoimia asioiden suhteen. Eli meidän kannaltamme katsottuna meillä ei ole mielestäni mitään vakavia oikeusrikkomuksia kontollamme Totta kai joissain asioissa on ehkä jotain, jotain pieniä virheitä tehty, näistä voidaan kyllä puhua, mutta meidän mielestämme tämä ei oikeuta sitä, että lainsäädäntömenettely, joka ei liity mitenkään tähän tapaukseen, sitä taas tämän takia viivytetään. Kiitos. Edustaja Eläsendä. Si, eh, yo siento no haber podido llegar a... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kyllä, kun nyt olen kuunnellut sitä, mitä Pösch sanoi, niin kyllähän minä tiedän, että liikennevaliokunnassa meillä on ollut ongelmia, mutta haluaisin kommentoida sitä, mitä Hoffman sanoi. Ensimmäinen kokous Kesslerin kanssa järjestettiin budjettivaliokunnassa. Ja Kessler on uskoakseni sitä mieltä, että valvonta elin ei välttämättä käyttänyt kaikkea sitä valtaa, jonka parlamentti oli sille antanut. Me olemme nyt puhuneet tässä vain yhdestä tapauksesta, mutta tapaus se, sekin on. Ja se kyllä asettaa Euroopan unionin vallankäyttäjän aika hankalaan jamaan, koska kun komissio ehdottaa lainsäädäntöä ja sitä säädetään, niin täytyy myös pitää huoli siitä, että lainsäädäntö tarjoaa riittävän suojan, eikä tämä suoja voi olla selektiivistä, valikoivaa, kun lakia no, toimeenpannaan. Tämä saattaa olla vain yksi juttu, mutta se on tärkeä juttu ja parlamentin täytyy ottaa sitä selkoa. Me emme voi vain kirjoittaa blankosekkiä ja sanoa, että tässäpä on. Meidän täytyy myös tietää, mitä on tapahtunut, mitä, mitä sillä on tehty. Jos on tarvetta kritisoida jotakuta siitä, että toimivaltoja on käytetty väärin, niin toki sitten täytyy tehdä niin. Se täytyy ottaa huomioon ja täytyy ottaa huomioon kaikki ne vaikutukset, vaikutukset ja muut, mitä tällaisella toiminnalla saattaisi olla. Ja minä olen erittäin iloinen, tyytyväinen siitä työstä, jota kollegat ovat tehneet. Mielestäni kollegoiden tekemä työ on ollut arvokasta ja se on erittäin hyödyllinen korsi siinä keossa, kun pyrimme torjumaan petoksia. Ja sen vuoksi mielestäni meidän täytyy tarkastella tätä asiaa kyllä hyvin tarkkaan. Sitten vielä lopuksi. Ihan suorasukainen kysymys, jos Hoffman pystyy vastaamaan. Kysymys kuuluu, mitä tapahtuu, jos maltalainen tuomioistuin päättää, että ei mitään ole tapahtunut? Mitä sitten? Mitä siitä seuraa, jos tällainen tuomio tulee? Tai tuomioistuimen päätös. Tässä tai jossain vastaavassa tapauksessa. Hyvät kollegat, arvoisa Ajala Sender, haluan olla rajoittamatta ilmaisun vapautta, mutta meidän tehtävämme ei mielestäni ole nyt tällaisessa tutkinnan alla olevassa asiassa ottaa kantaa ja pakottaa komission edustajalta kommenttia tähän. joten Euroopan komission tuskin tarvitsee nyt kommentoida tätä kysymystä ennen kuin annan edustaja Greslelle puheenvuoron. Haluaisin antaa komission edustajalle puheenvuoron. Ilmeisesti hän sitä halusi. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti. Haluaisin yksinkertaisesti vain vedota sen puolesta, mitä Hoffman sanoi. Eli meidän täytyy ymmärtää ero. Olafin tutkinta tapauksen välillä, joka siis liittyy tähän Dallin eroon, jonka osalta kaikki, erilaisiin kysymyksiin täytyy vielä vastata. Ei välttämättä täällä, vaan muilla tahoilla. Puolue, äh, tuomioistuimessa, esimerkiksi Luxemburgissa tai Maltalla. Ja toinen asia on sitten tämä OLAF-asetuksen muuttaminen. Näiden kahden asian välillä täytyy ymmärtää tehdä ero. OLAF-asetuksen muuttaminen on erittäin tärkeä asia. Kresle on tehnyt kovasti työtä. Hän on saanut aikaan yhteisymmärryksen neuvoston kanssa. Instituutiot ovat tehneet hyvää yhteistyötä tulevaisuus vasta kertoo meille, mikä kaiken tulos on. Ja voi olla, että tästä vielä koituu ongelmiakin. Minä, ja nyt viittaan tähän Dalli-asiaan. Saattaa tulla, että tästä tulee vielä tutkinta ja se saattaa kirvoittaa äh, myös äh, suurempaa kiinnostusta, jopa tiedotusvälineidenkin kiinnostusta äh, Olafin ähm, tutkintakomiteaa kohtaan. Mutta sitten on tämä asetus. Ja to, toki tietysti täytyy joskus tehdä johtopäätöksiä yksittäistapauksista. tapauksista Ähm, mutta siinä tapauksessa täytyy pohtia tarkkaan, minkälaisia johtopäätöksiä, pitääkö muuttaa asetusta vai pitääkö muuttaa valvonta tai ylipäänsä Olafin johtajan, johtajalle annettavia suuntaviivoja. Joka tapauksessa ei ole mitään järkeä sahata oksaa kaikelta siltä lainsäädännölliseltä työltä, jota on tähän saakka tehty ellei sitten parlamentti itse päätä, että se haluaa esittää uusia tarkistuksia, mutta emme me voi kaikesta säätää yhdessä asetuksessa. Aina tulee tulkintaongelmia ja lainsäädännön soveltamisongelmia, mutta ei se tarkoita sitä, että koko asetuksesta voi kaiken tai täytyy kaikki muuttaa. Se ei olisi edes kohtuullista. Täytyy pohtia, minkälaisia seuraamuksia, minkälaisia johtopäätöksiä voidaan näistä jutuista tehdä. Ja mm, jos jotain joutuu, pitää tehdä, niin sitten tehdään. Mutta täytyy muistaa, että aivan toinen asia on tämä asetus, ja me olemme saaneet paljon edistystä aikaan sen suhteen. Me olemme saaneet paljon edistystä aikaan niiden henkilöiden mm, oikeuksien kannalta, joilla on oikeus siis tällaiseen uuteen vahvistettuun asetukseen. Eli minkä vuoksi nyt vesittää tätä työtä? Tämä on ollut erittäin tärkeää työtä. Olemme tehneet erittäin olemme saaneet aikaan er-, erittäin hyvää vuoropuhelua instituutioiden kanssa ja olisi sääli ja vahinko, jos nyt kun odotamme tämän toisen jutun seuraamuksia, joita ehkä täytyy vielä odottaa, koska tuomioistuinhan loppujen lopuksi voi päättää onko yksilön oikeusturva rikottu vai ei. Eli jos meidän pitäisi odottaa tähän saakka vuosikausia kenties, niin olisi todella sääli, jos sitten tämä toinen työ jäisi lapsipuolen asemaan. Kuitenkin tässä Olaf-asetuksen uudistuksessa on ollut paljon työtä ja se on erittäin tärkeää työtä kaikille kansalaisille, instituutioille, asianosaisille – en minä ole ollenkaan varma siitä, että on oikeus ja kohtuus ruveta jonkin yksittäisen jutun takia kaikkea tätä vesittämään. On kuitenkin tärkeää, että äh, mitä tulee, et, että, että Olafin johtaja tekee oikeat johtopäätökset aikanaan. Ja voi olla niinkin, että kiitos tämän uuden asetuksen, me voimme vielä paremmin keskustella näistä asioista. Mutta jos jotain pitää välttää tässä vaiheessa on se, että vi, vitkuttelemme tämän asetuksen hyväksymisen kanssa. Kiitokset teille, hyvät kollegat. Ennen kuin tämä kohta on käsitelty loppuun, haluaisin antaa edustaja Greslelle vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Haluaisin vielä huomauttaa, että Olaf koostuu oikeastaan yksittäisistä tapauksista. Tämä on tämän viraston luoteen piirre. Ja monet yksittäiset tapaukset luovat sitten tämän yleiskuvan. Tämä tapaus, joka täällä on tänään mainittu, on hyvin tutkittu ja tämän takia meille tärkeä tapaus. En puhu sitä enempää, mutta mitä me näemme nyt täällä, niin kukaan varmaan oli tässä enemmän pahoillaan kuin minä, että joudumme keskustelemaan tällaista asioista täällä. Koska tämä oli vaikeaa tehdä tämä sopimus. Tässä oli paljon työtä. Ja toivottavasti sitten tästä ja muista tapauksista opimme sen, että täällä on järjestelmällisiä ongelmia. Ja ikävä kyllä Rova Hoffman ei näin suoraan tätä näytettävän tätä takaa. Minusta ei ole normaali, että kun kansalainen, joka on satunvaraista vaikka tupakka, loppari, niin häntä pyydetään nauhoittamaan puhelinsoitto ja myöskin hänen antaa vihjeitä, mihinkä suuntaan hänen pitää puhelun soitossaan mennä, että voidaan mennä sitä ansa vastapuolelle. Ja näinhän juuri tapahtuu. Minulla olen nähnyt tämän kirjallisesti. Näin se on, että usko varmaan, mutta näin se on. Ja kesti jonkun aikaa, kun asia todellakin tuli julki. Mutta tämä on se asia, joka minut tekee todellakin hämmästyneeksi. Kaikki pitää kieltää erityisesti, koska muuten näin tehdään. Se kysymys, tekeekö pääjohtaja itse tutkimuksia vai ei, tein monia kirjallisia kysymyksiä tähän liittyen. Ja Olaf lähetti kollegoille viestejä, joista tuli ilmi, että tämästä ongelmaa ei oikeastaan tullut heidän mieleensäkään ei kuinka vaikealla ja vaarallisella oikeussa kentällä he olivat oikeastaan. Ei tämä oikea tällaisia voimakeinoja. Ja mikä minua todellakin harmittaa on se, että, että eu virkamiehillä oikeastaan on tietty määrä ystäviä, mutta se, mitä virasto voi tehdä virkamiehille, kun he voivat voi puolustautua, niin tämä ei käy. Katsotaan Rova Kembrin tapausta. Minusta on pyöristyttävää, miten he alusta, hän alusta lähtien otti jo valvontakomiteasta pois, ja tämä on menettelytapa manipulointia. En minä voi tätä pajun kohta että syödä täällä kaikkea. Minä tiedän liikaa tästä, että voisin tehdä näin. Ja tämän takia olen todellakin pyöristynyt, koska tässä on vain puolitotuuksia esille. Ja jos tämä kaikki asia ei tule julkiin, niin tulemme kyllä kaikki katumaan sitä myöhemmin. Eli me tarvitsemme todellakin katsauksen koko tarinaa. Ja Muuten voit vaikka saman tiedon tarkoittamaan täällä tuhkaa päällenne. Olen todellakin hämmästynyt sen suhteen, miten tiettyjä asioita se tehdään. Ines, sinä olet itse täällä Olaf-menettelyssä näkee, että meillä olisi, olisi pää, yhteispäätösmenettely näissä käsikirjoissa, Olafin käsikirjassa. Minäkin taistelin sen puolesta ja sitten huomasimme, että me emme saa yhteispäätösmenettelyä tähän, se oli ihan vaikeaa. Ja nyt näyttää siltä, että ohjesääntöjen kanssa toimitaan aika urheilullisesti täällä. Minä luotin siihen, että ne ovat sitovia. Ja tämän takia vaadin myöskin, että se käännetään kaikille viralliselle kielelle, koska tämä on osa menettelytapa-luetteloa, osa perusoikeuksia, Tietää minkä ollaan sitouduttu. Nyt kun kuulen täällä, että täällä oletaan, että menettelytapa ei olekaan sitova, että voidaan vain, tuosta vain noin muuttaa sitä, niin Eihän tämä käy. Ja tämähän on sen vastaista, mitä me täällä neuvottelimme. Ja tätähän ei voida muuten sitten saada muutoksi paitsi tuomioistuimessa vuosien jälkeen. Ja pitää katsoa, mitä muitakin asioita täällä on tehty, jotka ovat sopimuksen tai sääntöjen vastaista. Minä kyllä hyväksyisin mieleen tämän, mutta enhän nyt voi tehdä tällaista, kun tiedän, että täällä kierretään sääntöjä alusta loppuun. He eivät ehkä ymmärtäkään, ymmärtäkään ollenkaan, mitä ovat tehneet. Ottakaa nämä asiat vakavasti. Minä otan kyllä pääjohtajan vakavemmin kuin te muut. Minä kuuntelen häntä ja ymmärrän, mitä, hän, mitä tämä tarkoittaa, mitä hän sanoo, mitä, mitä tarkoittaa, mitä tämä virasto tekee. Tehkää tekin niin, ja sitten keskustelemme taas. Kiitoksia. Tisztelt Bizottság, a napirendi pont <clears throat> tárgyalásának a... Hyvät kollegat, tähän päättyi tuon esityslistan kohdan käsittely. Me olemme saaneet nämä tiedot edustaja Gressleltä, esittelijältä. Onko teillä mennyt menettelytapoihin liittyvä kysymys? Gerbama Ingeborga, taip iš tikrųjų mes nežinome. Niin, me emme tunne kaikkia tilanteita, se on ihan totta. Ja me olemme keskustelleet nyt tästäkin tänäänkin puolisen tuntia. Meillä on tiettyjä äm, jonkinlaista vihiä siitä, että jonkinlaisia asiakirjoja on. Jos kaikki se on totta, mitä me juuri olemme kuulleet, niin silloin on kyllä aivan perusteltua, että me pyydämme näitä asiakirjoja me varmasti valiokuntana voimme virallisesti pyytää näitä asiakirjoja. Ehkäpä valiokunnan puheenjohtaja voi vaatia niitä meille. Ei ehkä suurelle yleisölle, mutta valiokunnan jäsenille niin, että saamme tietoa, koska jos se, mitä tänään olemme kuulleet, on totta, niin onhan se skandaali. Me olemme puhuneet tästä asiasta jo jonkin tovin, ja jos nyt käy ilmi, että tämä tai tuo asia ei ollut totta, tai sääntöjä olisi voitu soveltaa toisella tavalla, niin ei kyllä minä olen Greslen kanssa yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy analysoida tätä juttua yksityiskohtaisemmin ja katsoa, mitkä ovat päätelmät. Kiitos teille. Minä itse halusin, että päätetään – tämä keskustelu siihen, että ensinnäkin esitän kiitokseni edustaja Greslelle ja toiseksi toteaisin, että välitän valiokuntamme puheenjohtajalle täällä esiin tulleet kysymykset, jotta nämä kysymykset voidaan ratkaista. Löydetään sellainen ratkaisu, että me voimme tutustua niihin asiakirjoihin – jotka ovat täällä parlamentissa jo. Minä siis ryhdyn toimiin tämän asian eteen. Muissa asioissa käsittääkseni ei ole muuta esiin tulevaa. Onko teille jotain sanottavaa? Jos ei, niin muistuttaisin vielä siitä, että seuraava kokous on 22. ja 23. päivä huhtikuuta. Kiitokset teille kaikille ja mukavaa iltaa vielä.